Good afternoon, ladies and Ja hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa tähän budjettivalvontavaliokunnan kokoukseen, jonka nyt avaan virallisesti. Te olette kaikki saaneet esityslistan etukäteen. Onko siihen kommentteja? I see none from you. Kenelläkään ei ole nokan koputtamista. Mutta onko teillä kommentti siellä? No hyvä, että Kresslerilläkään ei ole, kresslerilläkään ei ole kommenttia eikä nokan koputtamista, joten näin muodoin hyväksyn tämän esityslistan, mutta minulla itselläni on muutama ehdotus. Kello 18 meillähän normaalisti olisi ollut koordinaattoreiden kokous, mutta sen sijaan pidämmekin rahoitusasetuskokouksen niille, jotka olette kiinnostuneita asiasta, siis kello 18. Jos te olette kiinnostunut tästä varainhoitoasetusasiasta, niin voitte osallistua. Eihän se ole edes mitenkään suljettu. Eli Gressle johtaa tätä varainhoitoasetustyöryhmää. Ja haluaisin kuulla myös teidän näkemyksenne ensi täysistunnon äänestyksestä, jonka myötä pitäisi antaa vastuvapaus neuvostolle. Pohdiskelin, olisiko teillä jotain keskusteltavaa asiasta, ja jos näin on, niin voisimme pitää tämän keskustelun huomisaamuna kello 11, ja voisimme kysyä, voisiko neuvostostakin tulla joku henkilö paikalle kertomaan neuvoston näkemyksiä asiasta, ja voitte sitten kommentoida. Jos näin on, jos näin on, niin ehdottaisin, että muuttaisimme esityslistaa niin, että huomenna todellakin kello 11 meillä olisi ylimääräinen kohta neuvoston vastuuvapaus. Emme vielä tiedä, tuleeko joku neuvostosta paikalle, mutta pyydämme ainakin, että joku neuvostosta tulisi puolustamaan neuvoston kantaa. Jos olette yhtä mieltä, niin asia on näin päätetty. Tässä oli kaikki esityslistaan liittyen. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. te näette koko bystä, mitä kieltä täällä voi kuunnella ja puhua muun muassa suomea, niin voin kertoa teille, että valitettavasti romania ei ole saatavilla. Kaikkea, kaikki romanialaiset tulkit ovat sairastuneet. Mä näin meillä on kerrottu. Eli Romania kuulevien täytyy kuunnella, normaalisti kuulevien täytyy äh, kuunnella jotain muuta kieltä. Tämä kokous on nähtävissä kaikkialla Euroopassa, jollei koko maailmassa, joten kielikeskellä suuta, kun puhutte. Ja näin kohta kaksikin on käyty läpi. Menemme kohtaan kolme. Kyse on vuoden 2010 vastuuvapaudesta. Haluaisin nyt antaa puheenvuoron Fjellnerille. Hän on esittelijä. Olkaa hyvä. Saatte puheenvuoron. Thank you very much. I... Uh, Kiitos. Täytyy sanoa, että oli hyvin valaisevaa lukea tämä teksti, vaikka niin kuin aina tämän tyyppiset asiakirjat, ne asiakirjat, niin tämäkin tuli lukea pohtimalla, että esitteleekö se vai piilotteleeko se tosiasioita. Joskushan kun yhteenvetoja tehdään, niin aika valaiseva on se, mikä jätetään mainitsematta. Ja se on ihan hyvä muistaa tässäkin tapauksessa. Tässä yhteydessä, no niin, tekstihän on ollut teidän kaikkien saatavilla. Teillä on ollut tilaisuus lukea se, ottaa se tiedoksenne, mutta minä oikeastaan nyt mieluiten haluaisin kuulla komissiolta, mitä komissio haluaisi sanoa – koska sitten tietenkin meidän on kiinnostava myös kuulla, mitä komissio jättää sanomatta. Mahdollisesti valiokunnan jäsenillä olisi komissiolle sitten koko joukko kysymyksiä, joten haluaisin, että tämä keskustelu aloitettaisiin kuulemalla komissiota. Eh, oikein hyvä ehdotus, joten annan näin muodon puheenvuoron Semetasille. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kuulijat hyvät jäsenet. Minulla on ilo esitellä teille raportti, joka koskee komission hallintosaavutuksia vuonna 2010. Mitä tulee tilintarkastuksiin, jotka on tehty vuonna 2010, niin valitettavasti se hyväksyttiin niin myöhään, että ei ollut mahdollista lähettää sitä teille ajoissa. Joten pikaisesti esittelen myös sen teille tänään, mutta olen valmis keskustelemaan enemmän tästä raportista, kun tulen valiokuntaanne joulukuussa. Tämä <clears throat> hallintosaavutuksia koskeva raportti on erittäin tärkeä tilintarkastusinstrumentti ja sen myötä komissio kan ottaa vastuunsa hallintosaavutuksista ja tavoitteiden täyttämisestä. Sen lisäksi esittää myös sitä, miten hallinnon parantamisessa on edistytty, samoin kuin sisäisen valvonnan parantamisessa on edistytty. Tässä keskitytään niihin vastuuvapauksiin, ja, jotka liittyvät suunnituksiin ja ongelmiin, joihin täytyy vielä puuttua. Kaikki vuotuiset raportit lähetetään parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Ne julkaistaan myös Eurooppa-verkkosivulla. Kansalliset parlamentit saavat niin ikään linkin tälle sivustolle. Kaiken kaikkiaan ne 17 varaumaa esitettiin vuoden 2010 raportissa verrattuna 20 vuonna 2015 varausta siirrettiin edelliseltä vuodelta. Kaksi aivan uutta varausta on luotu. Ensimmäinen koskee varausta, jonka, joka tehtiin ilmastotoimia varten sen jälkeen, kun oli todettu, minkälaista äh, äh, kyberhyökkäystoimintaa oli tapahtunut ETS-järjestelmään äh, marraskuussa vuonna 2010 tammikuussa vuonna 2011. Toinen varaus koskee koulutusjohtajan ja audiovisuaalista ja kulttuurivirastoa koskevan johtajan ilmoitusta, joka liittyy kulttuuriohjelmien ja nuoriso-ohjelmien ohjelmissa tapahtuviin ongelmiin. Mitä tulee myönteisiin tuloksiin, 25 prosenttia viime vuonna tehdyistä varauksista voidaan katsoa, niitä voidaan pitää menestyksekkäinä ja ne voidaan poistaa. Varausten poistaminen, ei, sitä ei pidä ymmärtää ikään kuin hallinnon laadun höllentämisenä tai valvontajärjestelmän höllentämisenä. Kun varaus poistetaan, niin vuotuisessa toimintaraportissa annetaan riittävästi tietoa, joka osoittaa, että ongelmaan on tehokkaasti puututtu kentällä. Suurimmassa osassa tapauksista tämä tarkoittaa sitä, että on ollut riittävästi tietoa siitä, että virhetasot ovat laskeneet merkittävästi tai valvontajärjestelmiä on asianmukaisesti vahvistettu toistuvat, toistuviin varauksiin puututaan tiukaksi, tiukasti ja niitä valvotaan keskustasolla ja poliittisellakin tasolla. Tämä raportti valottaa kaikkein tärkeimpiä virheiden lähteitä, kaikkein toistuvimpia. Kerron teille niistä kolmesta. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä vastuuta, joka jäsenvaltioilla on, kun niiden täytyy varmistaa se, että EU-varoja hallinnoidaan tehokkaasti yhteishallinnon mukaisesti. Lissabonin sopimuksen mukaisesti komissio pyytää jäsenvaltioita vahvistamaan entuudestaan hallinto- ja valvontajärjestelmiä erityisesti ensimmäisen tason, alimmilla tasoilla ennen kuin komissiolle lähdetään mitään dokumentaatiota. Vuonna 2010 me olemme keskeyttäneet maksatuksia kaiken kaikkiaan 2,4 miljardin euron edestä. Ja olemme jatkaneet maksatuksia heti kun, tai siis olemme lopettaneet maksatukset heti kun meille on tullut tietoa puutteista. Me jatkamme valvontarooliamme ja pyydämme jäsenvaltioita puuttumaan kaikkein hallinnossaan ja kontrollijärjestelmissään oleviin heikoimpiin kohtiin ja pyydämme jäsenvaltioita tekemään kaikki korjaukset aina kun ne ovat tarpeen. Komission ehdotus vuotuisesta hallintoilmoituksesta, joka liittyy rahoitusasetuksen muutokseen, on yksi uuden jäsenvaltioiden tilivelvollisuuden kulmakivistä Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Ja pyydän tätä parlamenttia tukemaan tätä ehdotusta ja pyydän jäsenvaltioita ennakoimaan jo tämän ilmoituksen käyttöä. Komissio ymmärtää, minkälaisia vaikeuksia monimutkaisilla säännöillä, minkälaisia vaikeuksia ne aiheuttavat hyödynsaajille. Olemme ehdottaneet sääntöjen yksinkertaistamista rahoitusasetuksen kolmivuotisen tarkistuksen yhteydessä. Ja nyt me seuraamme tätä yksinkertaistamistoimintaa sektoraalisen lainsäädännön keinoin. Olemme tehneet jo ehdotuksia rahoitusasetuksen muuttamiseksi niin, että könttäsummia voidaan käyttää useammin ja muutenkin tällaisia flat rate-tyyppisiä summia voidaan käyttää. Olemme myös ehdottaneet hallinnon yksinkertaistamista tutkimuksen alalla. Viime viikolla komissio ehdotti, esitti ehdotuksensa rakenteellisiksi toimiksi ja kohesiopolitiikkaan liittyviksi toimiksi vuoden 2003 jälkeiseksi ajaksi. Nämä ehdotukset sisältävät useita yksinkertaistamiselementtejä. <clears throat> muun muassa yhden asetuksen, jossa on samat säännöt kaikille rakennerahastoille, maaseudun kehity- kehitykseen ja myös kalastusrahastoon. Kolmanneksi, virheitä voitaisiin välttää, jos modernisoitaisiin eh, hankintasääntöjen käyttöä vihreä kirja, jossa päivitetään EU-sääntöjä, jotka koskevat julkisia hankintoja, on esitetty ja se kattaa useita tulevan lainsäädäntöuudistuksen elementtejä. Tavoitteena on varmistaa se, että sopimusrahat käytetään mahdollisimman hyvällä tavalla. Taloudellisten arvioiden Taloudellisia arvioita on tehty myös tämänhetkisten sääntöjen tehokkuudesta ja ähm, se mielessä pitäen äh, tulemme pohtimaan sitä, kuinka uusia hankintasääntöjä voidaan parantaa. Yhteismarkkina-asiakirjassa Single Market Actissa me analysoimme myös uusia ehdotuksia vuodelle 2011 jälkeen. Komissio pyytää muitakin instituutioita ja jäsenvaltioita käyttämään näitä keskusteluita äh, seuraavassa monivuotisessa rahoituskehityksessä niin, että voimme paremmin valvoa näiden järjestelmien tehokkuutta ja jotta voimme varmistaa sen, että menojen valvonta on tehokasta, oikeasuhteista ja kustannustehokasta. Viimeisin vastuuvapausmenettely teki selväksi sen, että jäsenvaltioiden täytyy tehdä enemmän, jotta ne voivat parantaa toimintaansa yhteisen, yhteishallinnoinnin alalla, mutta on muistettava, että komissio voi aika vähän vaikuttaa niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät ota käyttöön riittäviä valvontajärjestelmiä niin, että vakaa varanhoito EU-varojen osalta voidaan, voidaan taata. Ja sen vuoksi komissio ehdottaakin, että siihen kohesiopakettiin, joka hyväksyttiin viime viikolla, niin sisällytetään menettely, joka takaa tällaisen rahoituskorrektion, jos on ongelmia ilmenee. Se tarkoittaa sitä, että tällainen raha palautetaan EU-budjettiin ja se miinustetaan siitä kokonaisrahoituksesta, joka on annettu jäsenvaltiolle. Hyvät kuulijat, olen kiinnittänyt huomionne useisiin konkreettisiin ehdotuksiin, jotta voisin korostaa niitä tarpeellisia, välttämättömiä uudistuksia, joita tarvitsemme. Näiden tarkoitus on täydentää niitä ponnistuksia, joihin on jo ryhdytty viime vuonna, jotta voitaisiin parantaa EU-rahoituksen tehokkuutta. Tämä onkin jo kantanut hedelmää. Myönteiset trendit tässä jatkuvat viime viikolla ensimmäistä kertaa ikinä tilintarkastustuomioistuin arvioi, että kaikkein todennäköisin virhe marginaali on 2 ja 5 prosentin välillä ja samanaikaisesti tilintarkastustuomio arvioi raportissaan toimien laatua. Nyt raportissa tehdyt ehdotukset on otettu käyttöön komissiossa seuraavaa ohjelmointikautta varten. Äh, ne on myös siirretty sanoista konkreettisiksi teoiksi niiden oikeudellisten, äh, peru, sen oikeudellisen pohjan perusteella, joka meillä on. Olen iloinen äh, niistä konkreettisista toimista, joihin olemme pystyneet ja toivon, että ne otetaan huomioon jatkossakin. Sitten pari sanaa vuotuisesta raportista, joka liittyy vuoden 2010 sisäiseen tarkistukseen, jonka juuri saitte ja josta mielelläni keskustelen teille enemmän sen jälkeen, kun seuraavan kerran tulen tähän valiokuntaan. Tämä, tässä raportissa kerrotaan ää, tili- ja vastuuvapausviranomaiselle siitä työstä, mitä komission sisäinen tarkastus on tehnyt vuonna 2010, niistä suosituksista ja niistä toimista, joihin on ryhdytty suositusten perusteella. Kaikki suositukset hyväksyttiin ja kaikki sitoumukset toteutetaan vuoden loppuun mennessä. Olemme myös ottaneet huomioon sidosryhmien kysely, sidosryhmäkyselyn, joka koskee hallinnon ja valvontajärjestelmän tehokkuutta. Ja tämä kysely vahvistaa, että järjestelmä, joka on nyt ollut voimassa jo kymmenen vuotta, on johtanut riittävän hyvään tulokseen. Komissio on tyytyväinen tähän strategiseen suunnitteluun ja myös sisäisen tarkastuksen toimintaan. Kaikkein tärkeimmät johtopäätökset. Ensinnäkin ne hallitukset, joiden osalta organisationaalinen on ollut organisaationaalista vajetta esimerkiksi petosten jäljittämisessä. Niitä kehotetaan parantamaan toimintaansa. IT, informaatioteknologiat, suositetaan, että komission turvallisuusstrategiaa parannetaan ja valvotaan myös sen täytäntöönpanoa. Mitä tulee kontrollistrategioihin, niissä on yksilöity muutamia ongelmia, jotka liittyvät suunnitteluprosesseihin. On suositettu, että perustettaisiin sellaisia tarkastussuunnitelmia, jotka ovat omiaan vahvistamaan prosesseja ja parantamaan DGden välistä yhteistyötä. Sitten mitä tulee sääntöjen noudattamiseen. Joissain tapauksissa sääntöjen noudattamiseen on liittynyt aika ajan ja takarajojen kunnioittamiseen liittyviä ongelmia. Kaikki osastot esittivät omat suunnitelmansa. Ja sen lisäksi komissio on myös puuttunut tarkastusraportissa tehtyihin korkean riskin ongelmiin. Komissio on parantunut petosten torjumistrategiaansa, joka on yhdenmukainen EASan kanssa. Tämä tiedonanto tähtää siihen, että komission petoksen vastaiset strategiat voisivat parantua niin, että Euroopan unionin rahoitusetuja voitaisiin suojella paremmin ja voitaisiin paremmin torjua korruptiota Euroopan unionissa. Mitä tulee informaatioteknologian, komissio uskoo, että uusi IT-hallinnointirakenne, joka otettiin käyttöön vuonna 2010, vastaa niihin tarpeisiin, joita kahdessa kirjeessä, jotka koskevat it otetaan esiin. Komissio uskoo, että tämä johtaisi myös siihen, että samankaltaiset ongelmat jatkossa vähenisivät ja säästöjä syntyisi. Mitä tulee kontrollistrategioihin, komissio on ottanut käyttöön useita aloitteita, kuten esimerkiksi kohdennetut tarkastukset jäsenvaltioissa niin, että voidaan katsoa, kuinka rakennerahaston varoja voidaan valvoa niin, että että tarkastus- ja kontrollijärjestelmätkin voivat toimia riittävällä tavalla. Toimintasuunnitelmia on tehty ja täytäntöönpantu niillä alueilla, joilla yksilölliset riskit olivat korkeampia. Ja lopuksi komissio on ryhtynyt useisiin toimiin, joiden avulla voitaisiin parantaa maksuviivetyksiä ja valvontamekanismeja, aivan kuten oikeusasiamieskin on kiinnittänyt niihin huomiota. Tällaiset asiat on otettu huomioon asianmukaisella tavalla, kun on päätetty niistä toimista, joiden avulla voitaisiin parantaa yksilöityjä heikkouksia tai voitaisiin vähentää riskejä. Tämä pätee myös siihen, että täytyy jatkaa niitä suosituksia, jotka on hyväksytty yli kuusi kuukautta sitten. Me olemme muistuttaneet osastoillemme että niiden täytyy parantaa suoritusta, jos eivät ole vielä ryhtyneet toimiin. Ja niiden täytyy myös sitten tiedottaa komissiota ja kollegiota toimistaan, joihin ovat ryhtyneet. Komissio on tyytyväinen siihen, että kaiken kaikkiaan yleistä täytäntöönpanoa on kehuttu tehokkaaksi. Olen tyytyväinen siitä keskustelua, jota voimme pikaisesti käydä. Kiitoksia komissaari. Onko ketään, joka haluaisi kysyä komissiolta kysymyksiä, paitsi esittelijä tietysti. Esittelijä, haluatteko te käyttää puheenvuoron ensin? The most senior man. No ehkäpä valiokunnan vanhemman jäsenen täytyy käyttää puheenvuoron. Thanks a lot, Chairman. Uh, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsen Shemetan oikein hyvästä esityksestä mitenkäs minä tämän nyt sanoisin? No yhtäältä haluaisin kyllä tietyltä osin mennä hiukan syvemmälle, ymmärtääkseni paremmin. Ja toisaalta on asioita, joita en ymmärtänyt, vaikka luinkin ne tästä kertomuksesta. Mutta kun katsotaan työskentelytapaamme, niin siihenkin liittyy tiettyjä kysymyksiä, joiden selvittäminen voisi tulevaisuuden vastuuvapausmenettelyä ajatellen olla meille hyvin arvokasta. Minun mielestäni kaikkein kiintoisin osa oli sisäisiä tarkastuksia liittyvä kappale ja sen sisältö. Aivan ensiksikin havaitsin, että on tällainen ensimmäistä kertaa viime toukokuussa toteutettu tällainen kattava sisäinen tarkastus, ja koska kyseessä on hyvinkin, hyvin tärkeä palvelu, niin kysyisinkin, että mikä on tällaisen kokonaisvaltaisen tilintarkastuslausunnon kattavuus? Kattaako se myös jäsenvaltiot vai päättyykö se ikään kuin komission tasolle? Tämä olisi kiinnostavaa tietää. Ja mitä, minkälainen päätös sieltä sitten tuli tai mikä sen tuomio oli? Se varmaankin kertoisi meille, että jatketaanko tämän uuden välineen käyttöä tulevaisuudessakin. Sitten kaksi ilmausta tai kaksi sanaa, koska tämän tekstin käyttämä kielikin on aika kiinnostavaa paikoitellen. Mitä tähän sisäiseen tilintarkastukseen tulee sivulla neljä? Näen, että katsotaan, että vuonna 2010 komissio on toteuttanut riskinhallinta ja muita hallintovälineitä, jotka ovat saaneet aikaan sen, että se on päässyt tavoitteisiinsa ja pääjohtajilla on ollut varauksia tiettyjen alojen kohdalla ja tiettyjä merkintöjä on tehty esimerkiksi niihin riskeihin, joita liittyy maksujen toteuttamiseen. Mitä huomioita? Siis kun me tiedämme, että tämä uusi kattava lausunto ei ole julkinen, me emme voi siis lukea sitä, niin meidän olisi kiinnostavaa tietää, että mitä huomioita sieltä sitten nousi esiin, mitä huomioita esitettiin, mitkä huomiot laitettiin paperille liittyen äh, äh, riskeihin, joita maksatuksiin liittyy. Eli mikä viesti tuli sieltä sisäisen tarkastuksen yksiköltä. Meidän olisi keskeisen tärkeää tietää, että jos hallintoon liittyy joku todellinen riski, että mikä se on. Ja kun kerran näitä huomioita esitettiin, niin haluaisin tietää, että mitä huomioita. Ja tämän lisäksi varaukset. Näen, että vaikka, ja ihan niin kuin komission sen oikein totesi, varauks, varausten määrä ää, väheni 20 17 2010 2009, niin aivan ilmeistähän on, että ja komission jäsen Shemeta on erittäin sitoutunut löytämään ratkaisuja – mutta kyllähän joka ikisen komission jäsenen on kannettava oma vastuunsa ja haluaisin tietää, että mitä välineitä jäsenillä, komission jäsenillä on sen suhteen, että varaumia ei tulisi näin toistuvasti ja ehkäpä myös sisäisillä tarkastajilla voisi olla tähän liittyen huomioita, eli että miten komission jäsenet, mitä välineitä heillä on ja miten he voivat kantaa vastuun liittyen näihin varaumiin, joita on tehty. Sitten äh, liittyen näihin äh, korjauksiin, en oikein ymmärtänyt tätä kohtaa tekstissä, mitä tileihin tulee, tilinpitoon tulee, niin minun on vähän vaikea nyt ymmärtää tätä, koska tässä Synteesissä todetaan, että 97 prosenttia näistä korjauksista liittyen kohesioon on toteutettu vuoden 2010 mennessä, mutta sitten toisaalta tilien kohdalla sanotaan, että näiden rahoituskorjausten taso 2000 2010 ohjelmissa vuoden 2010 lopussa oli vain 58 Eli tässä on mielestäni nyt kyllä aikamoinen ero. Siis synteesikertomuksessa komissio toteaa, että korjausten täytäntöönpano on 97 prosenttia, mutta tileissä todetaan 58 prosenttia. Eli tätä eroa minä en ymmärrä, mistä se syntyy. Sitten vielä niin on virhe määrät. Tähän meidän täytyy varmaankin vastuuvapausmenettelyssä palata useaan otteeseen, mutta kyllä me täällä sivulla 19 voimme synteesikertomuksessa todeta, että virheiden määrä on merkittävästi kasvanut ja myös virheellisten maksujen volyymi on kasvanut. Ja minusta on varsin virkistävää, että komissio synteesikertomuksessa toteaa tämän näin avoimesti. Avoimuus on erin, erinomainen asia, mutta, ja tästä tietenkin keskustelemme sitten vastuuvapausmenettelyn puitteissa vastaavan komission jäsenen kanssa, mutta olisi kuitenkin kiinnostavaa kuulla nyt jo teiltäkin komission jäsen Shemeta, että miksi on niin kovin vaikeaa, erityisesti aluepääosaston hoitaa nämä asiat oikein, kun tämä kerran ihan eksplisiittisesti täällä synteesikertomuksessa mainitaan. Yksi juttu vielä, yksi juttu vielä. Niin kuin alussa totesin, asiakirja on tärkeää lukea ja ymmärtää, mikä asiakirja se on. No se on siis eh, luonteeltaan eh, yhteenveto Siinä on hyvin paljon tietoa ja koska se on yhteenveto ja samalla vuosikertomus, niin sehän on tietenkin hallinnon esitys. Hallinto esittelee tilanteen sellaisena kuin esittelee ja tietenkin meillä täytyy olla heidän puolensa tarina tiedossamme, mutta mielestäni tarvitsisimme myös toisen mielipiteen. Me toki luemme ja arvioimme tämän, mutta meille olisi hyväksi, jos joku muu, joka toteuttaa vastaavanlaista seurantaa, esimerkiksi tilintarkastustuomioistuin, voisi kertoa oman kantansa samasta asiasta. Niin, että voisimme saada hallinnon tilasta, johdon tilasta oikean kuvan? Pyrkiikö se peittelemään enemmän kuin se paljastaa? Tämä olisi meidän hyvä tietää. Joten voisiko tilintarkastustuomioistuin antaa jonkinnäköisen toisen mielipiteen tästä tulevina? Voi nyt minulta lähti sana mielestäni. Tulevissa huomioissaan lähiviikkoina – Joskus toivon, että puhuisi ruotsia, ja varmaan tulitkin sitä toivovat. Joka tapauksessa, jos vastuuvapausmenettelyn voisimme saada myös tilintarkastustuomioistuimen esityksen, ehkäpä erillisen esityksen omasta arviostaan. Antaako tämä todenmukaisen kuvan tilanteesta vai peittääkö peitteleekö enemmän kuin paljastaa. Se meidän olisi tärkeää tietää voidaksemme tehdä perustelun arvion. Toivottavasti komissio ymmärsi kysymykseni, vaikka ehkä tämä hiukan sekavaa paikoitellen olikin. Very much I will. Kiitoksia kovasti. Tämän keskustelun lopuksi pyydän tilintarkastustuomioistuinta esittämään lyhyen kommentin tähän kysymykseen, jonka esittelijä juuri esitti. Nyt annan kuitenkin Chachimat Saakiselle puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minä olin Christopher Fjellnerin edeltäjä tässä asiassa ja toivotan kyllä komissiolle kaikkea hyvää jatkossa ja kiitän näistä avoimista ja rehellisistä sanoista. Kun asiaa tarkastelee, voi nähdä, että monet parlamentin viime vuosien vaatimuksista on otettu huomioon, erityisesti kun katsoo, kuinka monia maksujen keskeytyksiä on toteutettu. Tätä välinettähän on nyt alettu käyttää. Maksuja on todella keskeytetty. Tämä johtaa tietenkin huonoihin lukuihin jäsenvaltioiden osalta, mutta perustelee tai osoittaa minulle samalla, että komissio on toiminut. Ja tästä haluan komission jäsentä sydämellisesti onnitella. Olette aivan oikealla tiellä. Ja tällä tiellä on nyt jatkettava koska voin hyvin kuvitella, että vastustustakin voi joilta jäsenvaltioilta tulla. Ja haluaisin kuulla, mikä on teidän arvionne, mitä näihin uusiin välineisiin tulee, niin näkevätkö jäsenvaltiot ne pikemminkin esteenä vai toimivatko rakentavan yhteistyön hengessä? Eli tosiaan kehuja komissiolle 2,6 miljardia euroa on jätetty maksamatta epäselvyyksien vuoksi, ja tämä on kyllä menestys. Uudet valvontajärjestelmät ovat nekin toimivia, koska ne ovat niin parlamentin vaatimus olleet, ja tehän totesitte, että mitä esimerkiksi tulee aluepolitiikkaan, 12 jäsenvaltion omat valvontajärjestelmät ovat ongelmallisia. Työllisyyden alalla 10 jäsenvaltion valvontajärjestelmät ja maatalouden alalla vain kolmen jäsenvaltion valvontajärjestelmät ovat puutteellisia, joten olen Fjellnerin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että kyllä se tuo aluepolitiikka edelleenkin näyttää olevan erittäin ongelmallinen ja sen suhteen meidän täytyy kyllä kirjallisesti toimia. Erityisesti jos katsoo kohesioalan lukuja, selvästi yli 5 prosenttia. Siis yli 5 prosenttia maksuista saa peränsä kysymysmerkin tilintarkastustuomioistuimelta ja uskon, että todellinen luku on vieläkin suurempi, jossa ongelmia on. Ja tosiaan erityisesti puheenjohtaja Jan Mylderiä haluan onnitella siitä, että nyt niiden jäsenvaltioiden määrä on nousussa, jotka antavat tällaisen hyvin korkeatasoisen kansallisen selvityksen. Tämähän on ollut meidän ajamamme asia. Tanska, Alankomaat, Saksa ja Ruotsi ovat antaneet tällaisen korkeatason selvityksen. Ja tämä on kyllä erittäin kiitettävä kehityskulku. Haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Miksi tähän synteesi tätä synteesikertomusta ei nivottu yhteen sisäisen tilintarkastuksen kertomuksen kanssa. Kaikki osapuolethan ovat paikalla. Miksi näitä ei annettu yhdessä Euroopan parlamentille, varsinkin kun ne on kollegiossa jo käsittääkseni kuitenkin hyväksytty? Tämäkin on meidän vanha vaatimuksemme, että nämä synteesikertomus sekä sitten sisäisen tilintarkastuksen kertomus nivottaisiin yhteen. Sitten haluaisin vielä kuulla seuraavaa. Mitenkäs tuo tiedonkulku komissiossa toimii nykyään? Mehän olemme tästä asiasta keskustelleet ennenkin. Mitenkä asiat nyt sujuvat? Onko jotain menettelyä, jossa esimerkiksi pääosaston pääjohtaja todella <laughs> allekirjoittaa, että keskustelu on käyty? Ja sitten vielä arviointikertomukset. Mitäs uutta teillä on niistä kerrottavaa? Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Vielä yksi puhuja on pyytänyt puheenvuoron, mutta hän ei ole paikalla. Aika ei olettehan tähän siellä, olkaa hyvä. En ole se rouva, joka on kateissa. Minä olen ollut täällä koko ajan. Ei minulla paljon lisättävää kollegojen huomioihin ole. Olen hiukan onneton ja palaan puheenvuoroni lopussa siihen, miksi lisää, mutta nyt vaikuttaa siltä, että tilintarkastustuomioistuimen niin, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma lopussa tulee ehkä olemaan taas äh, osittain äh, täynnä kysymysmerkkejä. Mutta tähän valiokuntamme tietenkin palaa myöhemmin. Ja kun nyt tässä kuulimme, että todennäköisesti kohesioalan virhe taso on viitisen prosenttia, niin suhtaudun tähän nyt hiukan kyseenalaistaen. Tämähän oli itse asiassa sama taso kuin viime vuonnakin. Sosiaalidemokraattien työryhmässä viime viikolla minulla oli tilaisuus kuulla aluepolitiikan pääosaston pääjohtaja herra Alneria. Hän oli vieraanamme ja Regissä esitteli meille oman pääosastonsa ponnisteluista, jotta että virheitä saataisiin vähennettyä. Ja tämä oli kyllä vaikuttavaa. Ja olen kyllä tästä iloinen ja ähm, pääjohtaja lupasi tulla myös tämän valiokunnan kuultavaksi, jos niin toivoisimme. Ja kun me kohesiopolitiikasta puhumme, niin kyllä se on Euroopan budjetin akilleen kantapää ja näin ollen. Siinä on kyllä vielä paljon tehtävää. Kuitenkaan en täysin huolistani päässyt, sillä hän ennusti, että kun meillä on tällainen operatiivinen ohjelma jäsenvaltioissa käynnissä, niin ei ole ollenkaan mahdotonta, etteikö tämä virheiden määrä taas nousisi piakkoin. Hän itse asiassa sitä suorastaan odottaa ja tämä ei poliittisesti voi meitä kyllä mitenkään rauhoitella tai rauhoittaa tämä viesti. No joka tapauksessa komission jäsen Shemeta, minulla olisi tähän liittyen teille kysymys. En ole ihan varma, onko näiden keskeytettyjen ohjelmien määrä, nyt puhun siis aluepolitiikasta, niin onko se suhteessa virheiden määrään vai ei? Tässä on ihan asiallinen tausta se, että jos ohjelma ei toimi tai jos ohjelman valvonta ei toimi, ja komissiotahan olemme rohkaisseet keskeyttämään ohjelman maksut, jos valvonta ei toimi. Ja hyvänen aika, kun rahanat ovat kiinni, niin ei virheitäkään voi tapahtua. Joten tämä 5 prosentin eh, virhetaso kohesiopolitiikassa, otetaanko siinä huomioon se, että maksut on keskeytetty, ohjelmat on keskeytetty? Koska jos näitä ei olisi keskeytetty, tulee kai lähteä siitä, että virheitä olisi huomattavasti enemmän, että tämä taso olisi huomattavasti yli 5 prosentin. Ja siksi meidän tulisikin puhua siitä, että miten tämä virheiden määrä saadaan todella kestävällä tavalla alas. Operatiivisten ohjelmien keskeyttäminen on tietenkin tärkeä kysymys, mutta se johtaa vain siihen, että kun rahaa ei tule EUlta, niin jäsenvaltioihin kohdistuu kova paine ja tämä voi olla tietenkin myös kannustin. Sitten koulutus ja kulttuuripääosasto nuoriso-ohjelmien kohdalla puhutaan jopa 7,4 prosentin virhetasosta. Ja täytyy todeta, että näin ollen meidän tulisi kyllä asiaa tarkastella huomattavasti lähemmin tässä vastuuvapausmenettelyssä. Koska jos todetaan, että ei ole toimitettu kunnollisia asiakirjoja. Onko kyse siitä, että kopio ei ole hyvä kopio eikä näin ollen luettavissa, vai mikä tässä toimitettujen tietojen tai asiakirjojen laadussa on puutteellista? Se olisi kiinnostavaa tietää, onko kyse vain ihan äh, pikkuasioista vai todella suurista asioista, joten haluaisin tähänkin asiaan palata vielä jatkossa. Sitten lopuksi ensimmäinen tilintarkastustuomioistuimen kertomus, jossa tämä meidän liikennevalojärjestelmämme, punainen, keltainen, vihreä valo, ei enää ole käytössä, vaan jossa käytössä onkin todennäköinen virheiden määrä. Tämä on tietenkin äh, tarkempi tapa toimia. Ja tämän lainsäädäntökauden alkupuolellahan äh, vaadimme, että tämä vihreä ala laajenisi, eli että virheiden määrä laskisi jatkuvasti ja että näin voitaisiin antaa sellainen tarkastuslausuma, joka ei ole mitenkään ehdollinen. Ja tästä täytyy tietenkin sitten taas tehdä omat poliittiset päätelmänsä. Mrs. Kiitoksia. Ja Gressle. Ja vielen dank. No kiitos. Haluaisin esittää kaksi kysymystä. Ensinnäkin vuonna 2010 hän oikeastaan odotimme, että ensimmäistä kertaa olisimme kuulleet uusien ohjelmien uusista rahoitusvälineistä. Mutta minkään näköistä pienintäkään viittausta ei näihin ole. Eli minkälaista kokemusta nyt on saatu uusien rahoitusvälineiden käytöstä ja milloin me näitä tietoja saisimme? No niin, tässä nyt täytyy, vaatii vielä hiukan tottumista tämä uusi synteesikertomus. Tätähän on tässä aika paljon jo tiivistetty. Katsotaan sitten, mihinkä tämä johtaa, jos tiivistetään vielä entisestään. Mielestäni on valitettava, että sisäistä tilintarkastuskertomusta meille ei samalla ole esitetty. Ja pidän tätä erittäin valitettavana ja toivoisin, että nyt on todella viimeinen kerta, kun näin toimitaan varainhoitoasetuksen uusi sääntöhän on mennyt läpi, että jatkossa meidän tulee saada nämä molemmat yhtä aikaa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Andreasin saa puheenvuoron. Thank you, Chair. Eh, the first... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymykseni Shemetalle on seuraava. Miksi hän päätti kutsua tätä varaumien kokoelmaa komission saavutusraportiksi. Minusta tässä ei ole kysy saavutuksista. Tilintarkastustuomioistuin on raportoinut mitä korkeimmasta virheiden määrästä ja edelleenkin eh, tilanne jatkuu pääosastojenkin tasolla, joten eh, kehitystä ei ole kauheasti tullut. Jos nyt varaumien määrä on laskenut 20-17, niin hyvänen aika. Eihän tämä pidä edes paikkaansa. Vuonna 2009, vuonna 2008, niitä oli 16, joten tässä ollaan menty ylös ja alas. Eli mitä tämä nyt tarkoittaa? Haluaisin vastauksen siihen, että missä saavutus mukaan on tullut. Hän mainitsi myös sen, mitkä hänen mielestään ovat parannusehdotuksia. Parannusehdotukset ovat samoja, joita on toisteltu jo viimeisten kahden vuoden aikana, eli könttäsummia, valvontajärjestelmien parantamista ja niin edespäin. Mielestäni tässä vaiheessa meidän tulisi katsella, meidän pitäisi nähdä jo näiden parannusten tuloksia, mutta minä en näe tuloksia. Haluaisin myös kysyä Shemetalta tästä taulukosta, joka meillä on sivulla 16. Siellähän näytetään, minkälaisia poikkeuksia, eh, minkä, miten paljon summia on, niille on annettu poikkeus. En oikein ymmärrä, että mikä näiden poikkeusten tarkoitus on. Kaiken kaikkiaan olemme ehkä tyytyväisiä kahteen maahan, jotka ovat mahdollistaneet sen, että me olemme voineet antaa vahvistuslausuman. Yksi niistä on Saksa, mutta huomaan, että kohesiorahastoissa Saksa mainitaan yhtenä niistä jäsenvaltiosta, joissa tapahtuu paljon sääntöjen vastaisuuksia. Onko tähän selitystä ja miten tämä mallaa Saksan ilmoituksen kanssa? Kiitos. Thank you. Then the... Kiitoksia. Ivanova. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissaari Shemetaa hänen esityksestään. Itse asiassa minulla ei ole kauheasti puhuttavaa, koska moniin kysymyksiini on jo vastattu, mutta haluaisin vain sanoa, että olen tyytyväinen tähän tieto, tietoon, jonka saimme valvontajärjestelmien tehokkuudesta eri jäsenvaltioissa. Mehän olemme peräänkuuluttaneet tätä tietoa jo edellisessä vastuuvapaudessa tai raportissa. Mielestäni on erittäin tärkeää tietää, mitkä valvontajärjestelmät ovat olleet riittävän tehokkaita ja mitkä eivät, jotta voidaan sitten näitä huonompia parannella. Nyt meillä on tämä tieto, mutta edelleenkin haluaisin pyytää komissaaria selventämään hiukan enemmän ja yksityiskohtaisemmin sen, että minkälaista edistystä kokonaisvalvontamekanismeissa on saatu aikaan. Hänhän mainitsi nämä kohdennetut ylimääräiset tarkastukset, mutta voitteko vielä yksityiskohtaisemmin tätä edistystä meille valaista? Kiitos. Thank you. I... Kiitoksia. En näe muita jäseniä listallani, joten haluaisin nyt pyytää tilintarkastustuomioistuimelta, että mitä he ovat mieltä esittelijän ehdotuksista. Voitteko antaa meille kommenttinne tähän synteesiraporttiin. Niin, tietenkin tilintarkastustuomioistuin on yhtä mieltä esittelijän huolenaiheiden kanssa, jotka liittyvät siihen, kuinka hyödyllistä on hankkia ulkoinen arvio komission arviosta, joka koskee sen omia toimiaan. Toki me annamme tämän ulkoisen lausuntomme koska kunkin vuotuisen lopussa on osio, joka on omistettu vuotuisten, siis kunkin pääosaston vuotuisen raportin ja toimien analysointiin. Ja usein on käynyt niin, että tilintarkastustuomioistuimen päätelmät ovat erilaisia kuin kunkin pääosaston johtajan arviot – Uusi piirre, josta me nyt tässä puhumme, on tämä synteesiraportti. Ja määritelmän mukaan synteesiraportti tarjoaa synteesin siitä yksityiskohtaisesta tiedosta, jota vuotuisissa ää, toimintaraporteista löytyy siis jokaisesta DGstä. Viime vuonna tuomioistuin muistaakseni antoi, tai oli ensimmäinen kerta, kun tällainen synteesiraportti julkaistiin, joten tuomioistuin julkaisi myös lyhyen kommentin tästä synteesiraportista. Tänä vuonna lopettelemme, olemme saattelemassa päätökseen tätä vuotuista kertomustamme, joka julkaistaan marraskuussa. Ja tässä raportissa tulee olemaan osio, joka on omistettu juuri synteesiraportille, mutta haluaisin korostaa sitä tosiasiaa, että todellinen yksityiskohtainen tuomioistuimen lausunto on siinä lausunnossa, jonka se antaa kunkin pääosaston kustakin vuotuisesta kertomuksesta, koska tällä yksityiskohtien tasolla me vain voimme esittää me- mielekkäitä kommentteja kunkin DGn toiminnasta ja saavutuksista. Mutta mutta me kyllä tässä synteesi, näissä synteeseissäkin annamme jonkin verran osviittaa. Kiitos. Kiitos. En ole ihan varma, mutta haluaako sisäinen tarkastaja Gray kommentoida vai jätättekö komission tehtäväksi kommentoinnin? In that case you have to... No, saatte puheenvuoron. Okay, then the floor is to the... Aha, no ehkäpä komissio haluaakin puheenvuoron suoraan, siis komissaari. Kiitos puheenjohtaja, jos sallitte, niin minä vaikka aloitan ja sitten sisäinen tilintarkastaja voi vastata niihin kysymyksiin, jotka liittyvät sisäisen tilintarkastuksen toimintaan. Ensinnäkin kiitos näistä kysymyksistä, asioista, jotka nostitte esiin. Aloitan esittelijän huomioista. Ensinnäkin, mitä tulee tähän yleiseen lausumaan. No tämähän oli ensimmäinen kerta komissiossa, kun sisäisen tilintarkastuksen edustajat tuottivat tällaisen yleislausumaan, enkä tiedä yhtäkään muuta, ainakaan unionin toimielintä, jossa sisäinen tilintarkastus tällaisessa monimutkaisessa julkisessa yhteisössä tällaisen laajan lausuman antaisi, joten minun mielestäni tämä toi hyvin paljon lisäarvoa, koska valmistelutyöt vaativat käyttää hyvin läheistä yhteistyötä sisäisen tilintarkastuksen sekä eri pääosastojen vastuutahojen välillä, joten näin tilanteesta saatiin huomattavasti kattavampi, ymmärrettävämpi kuva eri pääosastoissa, joten Brian Gray voi tosiaan sitten selittää teille tämän lausunnon kattavuuden ja tietenkin myös siihen liittyvät huomiot, joihin täällä viitattiin. Mutta joka tapauksessa, mitä tulee jo, jossa seitsemän komission jäsentä toimi yhteistyössä muiden tahojen kanssa, ja tässä oli myös ulkopuolisia jäseniä, niin me todella tunnustimme tämän kertomuksen tuoman merkittävän lisäarvon ja vahvistimme sen, että tämä työ jatkuu myös tulevaisuudessa. Mitä tulee varaumiin sekä toistuviin varaumiin ja miten tämä kaikki kannetaan komission jäsenten tasolla tai miten tämä vastuu kannetaan heidän tasollaan, niin meillä on ihan yleinen menettelytapa, jonka pohjalta komission jäsen keskustelee oman yksikkönsä hallinto- ja valvonta tahon edustajien kanssa ainakin kaksi kertaa vuodessa ja näin varaumia todella seurataan. Ja tämä on tietenkin avainkysymys käytävissä keskusteluissa. Olemme myös päättäneet korostaa entisestään tätä aihetta tilintarkastusedistyskomiteassa ottaen samalla huomioon se, sen, että toimintasuunnitelmat, jotka hyväksytään pääosastoissa, nostavat esiin nekin eri kysymyksiä ja me tietenkin toteutamme sitten seurantaa juuri edistyskomiteassa. Ja mitä sitten tulee täytäntöönpanoon? Täällä puhuttiin synteesin ja tilien välisestä erosta. Täällähän täytäntöönpano toteutuu jäsenvaltioiden tasolla ja meidän tileissämme meillä on tietty numero, jonka taas tilin tarkastaja vahvistaa, mutta ehkäpä Filip voi yksityiskohtaisemmin selittää tätä asiaa teille aivan kohta. Juuri mistä tällainen ero syntyy, mutta pääasiassa se syntyy siitä, että meillä on todellisissa tileissämme myös sellaiset palautukset, jotka meidän oma tilinpitäjämme on hyväksynyt. Sitten puhuttiin tämän synteesikertomuksen tuomasta lisäarvosta. Tuoko se lisäarvoa? No kyseessä on tietenkin yhteenveto, niin kuin täällä todettiin. Yhteenveto johtopäätöksistä, joita eri vuosikertomukset ovat tuottaneet ja tietenkin myös sellaiset suositukset, joita sisäinen tilintarkastus on tehnyt. Tässä on kohesion vuosikertomus tässä kädessä, niin pyytäisin, että kaikki jäsenet lukevat tämän vuosikertomuksen. Se nimittäin vastaisi myös moniin kysymyksiin, jotka nousivat esiin keskustelussa siitä, mitä konkreettisia toimia toteutetaan – kun pääjohtaja tekee varaumia. No herra Hatsimar Kaakkishan tuossa puheenvuorossaan mainitsi sen, että on useampia jäsenvaltioita, joihin näitä komission varaumia kohdistuu, että näiden jäsenvaltioiden määrä on lisääntynyt, mutta me todella vakavasti mietimme, miten parannuksia voitaisiin saada aikaan jäsenvaltioiden tasolla, sillä useimmat, suurin osa virheistä keskittyy tähän jaettuun hallintoon juuri jäsenvaltion tasolla. Kaakis kysyi myös jäsenvaltioiden reaktioista, miten ne suhtautuvat maksujen lisääntyviin keskeytyksiin 2010 keskeytimme kohesion alalta 49 maksatusta, sosiaalirahaston kohdalta 12 ja pysäytimme maksut kokonaan kuuden, kuudessa tapauksessa, joten kyllähän kyseessä on väline, joka antaa mahdollisuuden parantaa hallinto- ja valvontajärjestelmiä jäsenvaltioissa, koska ei kyse nyt ole sitä, että me vaan keskeytämme maksut ja odotamme ja katsomme, mitä tapahtuu. Ei vaan totta kai tässä yhteydessä pyydämme jäsenvaltioita korjaamaan tilanteen hallinto- ja valvontajärjestelmässään. Ja vasta sen jälkeen, kun jäsenvaltio on vaatimamme korjaukset tehnyt, maksut voidaan käynnistää uudelleen. Eli kyseessä on todella hyvin voimakas väline kaikki jäsenvaltiot eivät tietenkään ole, tai se ei kaikkia jäsenvaltioita tee iloiseksi, koska tällaiset maksujen keskeytykset koskevat usein valtavia rahasummia ja kun rahoitus keskeytyy, täytyy myös muistaa jäsenvaltioiden tämänhetkinen tiukka taloustilanne, eikä tämä maksujen keskeyttäminen tietenkään niitä ilahduta. Mutta tässä samalla on muistettava, että meidän täytyy tätä prosessia todella ajaa eteenpäin. Ja mitä tulee uuteen kohesiorahastoon, niin sen suhteenhan ehdotetaan, että tätä maksujen keskeyttämiskautta voidaan, voidaan pidentää yhdeksästä, kuudesta, kuudesta yhdeksänkin kuukauteen, eli tässä väline tehostuu entisestään. Niin, mitä nyt sitten tulee tähän synteesikertomukseen versus sisäisen tarkastuksen kertomukseen todennäköisesti artiklan 86.4 pohjalta. Tämä on teille vastikään toimitettu. Ja tässä tietenkin kerrotaan, mitä sisäisen tarkastuksen alalla on tehty, mitä on toteutettu ja siitä myös Euroopan parlamentti keskustelee tahollaan. Todennäköisesti te ajattelette nyt tässä sisäisen tarkastuksen äh, toteuttamaa kattavaa lausuntoa. Ehkäpä Brian voi ihan kohta auttaa minua tämän suhteen. Mutta kyseessä on siis tällainen äh, kattava lausunto hallinnolle ja täytyy miettiä, että minkälaisia vaikutuksia tilanteeseen tämän lausunnon julkaisemisella voisi olla. Se ei välttämättä toisi kyllä mitään lisäarvoa, mutta Brian ihan kohta varmasti paneutuu tähän vielä syvällisemmin. No niin, sitten ero näiden virheiden määrien välillä. Herra Gaier puhui tästä. On ihan totta, että virheiden äh, merkitys tai, tai kattavuuskin voi olla erilainen. Jotkut voivat olla hyvin merkittäviä ja tätä asiaa meidän täytyy tietenkin katsoa hyvin vakavasti, mutta tietenkin tilintarkastustuomioistuin tunnistaa virheet äh, siinä tapauksessa, että niillä on merkittävää vaikutusta hallinnon tehokkuuteen – ja myös valvonnan tehokkuuteen. Iso kysymyshän tässä nyt on se, että monet virheet tapahtuvat valvonnan ensitasolla, alimmalla tasolla. Niin, että kaikki takia tarkastuksia ei tehdä tarpeellisella tavalla. Ja me pyrimmekin nyt saamaan aikaan välineitä, joiden kautta voitaisiin tätä tilannetta juuri parantaa ihan sillä alimmalla valvontatasolla. Sillä jos voisimme vähentää merkittävästi virheiden määrää tuolla tasolla, niin se tietenkin parantaisi tilannetta koko kohesiopolitiikan kohdalla. Joten Rova Gresle nosti tässä esiin sisäisen tilintarkastuskertomuksen sekä tämän kattavan sisäisen tilintarkastuksen lausunnon. Brian vastaa ihan kohta. Sitten näiden uusien rahoitusvälineiden käyttö. Hyvin huolellisesti analysoimme tätä, kun komission tilejä valmisteltiin ja kiinnitimme hyvin paljon huomiota juuri tähän kysymykseen näistä uusista rahoitusvälineistä, jotka tulivat käyttöön uudella ohjelmakaudella – hyvin paljon valtavaa työtä on tällä alalla tehty ja Filip voisi ehkä selittää tätä työtä hiukan yksityiskohtaisemmin teille. Sitten Rova Andreassenin kysymys poikkeuksista tai vapautuksista. Tietenkin varainhoitoaset asetuksen säännöt määrittelevät näitä komission poikkeuksia ja laillisesti tämä tehdään, kun oikeudellinen yksikkö katsoo, että ei ole mahdollista laillisista oikeudellisista syistä näitä palautuksia saada, joten tämä asia myös siinä synteesikertomuksessa tulee esiin. Ja kaikki nämä luvut voidaan selittää perustuen konkreettisiin laillisiin sääntöihin, jotka ovat estäneet äh, näiden rahojen palauttamisen. taisinkin tässä jo Rova Ivanovan kysymykseen vastata, mitä tulee parannuksiin hallinto- ja valvontavälineisiin. Tässä kun vastasin muille jäsenille, vastasin varmaan samalla myös Rova Ivanovalle. Ja täytyy sanoa, että kun tehdään ehdotuksia uutta ohjelmakautta silmällä pitäen, niin on ehdotettu hyvin tärkeitä uusia toimia, jotka mainitsin. Nettokorjaukset. Tämä on ihan uusi konsepti. Kohesio rahojen hallinnassa. Ja jos se hyväksytään, jos neuvosto ja parlamentti siitä sopivat, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot eivät voi uudelleen käyttää rahoja, jotka myönnettiin hyväksyttäviin, hyväksyttyihin hankkeisiin. Ja jos on ää, äh, rikottu esimerkiksi julkisten hankintojen tai julkisia hankintoja koskevia ähm, määräyksiä, niin äh, näiden rahojen uudelleenkäyttö ei ole mahdollista. Tämä on tärkeä elementti tässä uudessa ehdotuksessa, mutta on koko joukko uusia elementtejä. Tämä ehdotushan hyväksyttiin vasta viime viikolla, joten saatte sen kattavasti ja täydellisenä tiedoksenne hyvin pian ja voitte näin nähdä, että olemme paitsi yksinkertaistaneet sääntöjä, myös pyrkineet parantamaan jäsenvaltioiden tilivelvollisuutta. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Brianille ja Filipille, jotta he voivat vielä selventää näitä yksityiskohtia, joita heiltä kysyttiin. You have the floor. Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Uh, thank you, Chair. In response to Kiitoksia vastaus esittelijän kysymykseen. Kaiken kaikkiaan, mikä on tämän harjoitteen lisäarvo? No, IAS on ollut olemassa jo kymmenen vuotta ja näinä kymmenenä vuotena olemme tehneet useita tarkastuksia ja olemme raportoineet näistä tarkastuksista. Ja kymmenen vuoden kuluttua meidän mielestämme olisi, eh-, oli ehkä ää, antaa vahvistus komissiolle siitä, että että sisäinen tarkastustyö on asiallista ainakin rahoitushallinnon osalta. Ja perustuen siihen työhön, jota me olemme tehneet viimeisten kolmen vuoden ajan, ja ottaen huomioon se, että olemme sopeuttaneet työohjelmaa niin, että voisimme saavuttaa tämän tavoitteen, antaa tämä vahvistus, niin mielestäni me olemme pystyneet antamaan tämän vahvistuksen kaikille varankäyttöalueille. Eli todellinen lisäarvo on siinä, että paitsi että me olemme voineet antaneet sen tiedon, mitä piti antaa, ja voidaan myös varmistaa, että jos jotain puuttuu, niin sekin löytyy. Eli rahoitushallinnointi oli tässä toiminta-alanamme, mutta ei välttämättä sellainen hallinnointi, joka liittyy vaikka henkilöstöhallinnointiin tai niin edespäin. Jäsenvaltioista ja näistä virhemääristä – virheiden määristä. Me olemme siis komission sisäinen tarkastaja, joten tältä osin meidän tarkastuksemme päättyy komission kynnykselle. Mutta toki komissiolla on paljon vastuuta myös budjetin täytäntöönpanosta, vaikka kyse olisi yhteisestä ähm, hallinnoinnista ja niin edespäin, joten me olemme pohtineet sitä, onko komissio kantanut tämän vastuun asian, asian kuuluvalla tavalla. Eli kun on kyse jäsenvaltioiden kanssa yhteishallinnosta, niin komissiolla on vastuuta rahoitusasetuksen mukaisesti tehdä tämä tarkastuslausuma ja tilien hyväksyntäprosessi. Ja jos virheitä tulee, niin sen täytyy jäädyttää maksatukset ja muistaakseni viime vuonna jopa neljä miljardia vedettiin takaisin viime vuonna, joten kyse on siitä, miten komissio puuttuu niihin ongelmiin, jotka tilintarkastustuomioistuin ottaa esiin. Ja me olemme tarkastelleet eh, erityisesti kohesio- ja maatalous toimintaa. Eh, olemme pitäneet huolen siitä, että tulojen ja menojen hyväksyminen on ollut eh, asianmukaista. Entä sitten, mitä nämä riskienhallinnointi- ja valvontaprosessit tarkoittavat? Meidän täytyy pitää huoli siitä, että noudatamme niitä standardeja, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä. Tämä on aika teknistä, tämä koko termi on tekninen, mutta voimme todeta, että sisäiset menettelymme niissä noudatamme kansainvälisiä standardeja. Kun puhumme näistä varaumista, niin okei, mikään ei ole täydellistä tietenkään. Me teemme yhteistyötä eri pääosastojen kanssa ja meillä on ollut paljon kahdenvälisiä kokouksia, joiden aikana pyrimme varmistamaan sen, että olemme yhtä mieltä varaumien tarpeista. Eli tällä tavalla voimme esimerkiksi rakennerahastoista todeta, että heikkouksia on ja meidän pitää pitää huoli siitä, että ne varaumat, joita pääosastossa on tehty, perustuvat mm, hyvään tilintarkastukseen. Te esititte kysymyksen näistä toistuvista varaamista. Jotkut toistuvat, koska virhetasot ovat kahden prosentin yläpuolella. Esimerkiksi tutkimuksessa näin on ollut tutkimuksen rahoituksessa. Ja siksi meidän täytyykin tarkastaa, tehdäänkö todella kaikki, jotta virhetasoa voidaan tuoda alemmaksi. Meidän pitää pitää huoli siitä, että kaikilla yksittäisillä alueilla on riittävät valvontamekanismit, jotta voidaan yksilöidä virheet ja jotta voidaan ryhtyä oikaiseviin toimiin, jotka ovat kaikkein parhaat kussakin tapauksessa. Esimerkiksi rakennerahastoissa on tänä vuonna varauma, mutta varauman syy on tänä vuonna eri kuin edellisenä vuonna. Se riippuu aina siitä, että missä milloinkin löydetään heikkouksia ja missä niitä taas on korjattu. Vielä yksi asia. Galileo-hanketta ei ole katettu. Me nimittäin olemme kattaneet kaiken paitsi Galileo-hankkeen. Me olemme, emme ole vielä tilintarkastusta tehneet, joten jätämme sen ulkopuolelle. Mutta huomiomme mitä ne ovat? No, ne koskevat muun muassa sitä, että edelleenkin työtä täytyy tehdä, jotta virheiden määrää voitaisiin tuoda tyydyttävämmälle tasolle. Toteamme, että tietyillä alueilla virheitä ja rahoitustoimien sääntöjen mukaisuuksissa on vielä ongelmia, mutta niiden osalta täytyy vielä tehdä työtä, mitä tulee ulkoiseen apuun. Siltä osin me pyrimme saman aikaan parempaa koordinaatiota valvonnan suhteen. Mitä tulee rakennerahastoihin, kyseisten DGden täytyy tehdä enemmän, jotta itse jäsenvaltiot voisivat määrittää näitä virhetasoja. Aika yleisluontoisia lausuntoja, mutta meillä on myös toinen raportti, jossa on paljon enemmän yksityiskohtaista tietoa. Siitä tulisiko tämä raportti julkaista vai ei, no minä en tiedä. Sisäisessä tarkastuksessa me olemme tämän 86 raportin sisäisesti jakaneet. Ja nämä elementit vedetään sitten yhteen synteesiraportissa. Eli olemme pitäneet huolen siitä, että synteesiraportti asianmukaisesti vetää meidän tai edustaa meidän kantaamme, vetää langat yhteen siinä. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you, Mr. Taverne. Taverne, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, esittelijän kysymyksiin. Meillä on toisaalta hallinnointiperspektiiviä, toisaalta ottaa kirjanpitoperspektiivi. 90 prosenttia pantiin, koska jäsenvaltiot olivat äm, ottaneet korrektiot pois kustannuslausumistaan, mutta suuri osa näistä kustannuslausumista on nyt viimeisessä vaiheessa. Niitä on tarkasteltu yksityiskohtaisesti. Äm, tulojen ja menojen hyväksyjä on näin tehnyt, mutta me emme ole vielä äh, tehneet näitä laskelmia loppuun. Eli jäsenvaltiot ovat kyllä ottaneet kaiken huomioon, mutta EUn tuloksissa ne eivät vielä näy koska kaikkia näitä toimia ei vielä tulojen ja menojen hyväksyjä ole hyväksynyt. 632 asiakirjasta löydätte kaiken tarpeellisen. Jos asia ei ole teille selvä, niin voin selittää myöhemmin, mutta nämä, tämä on yksinkertaista. Tämä on hallinnointi lähestymistapa nyt, eikä kirjanpito lähestymistapa tai tilintarkastuslähestymistapa. Gressle esitti kysymyksen. Jos ymmärsin teidän kysymyksenne oikein, niin tässä oli kyse näistä instrumenteista ja siitä kysy, toimivatko ne. No tämä on kyllä... Nythän on niin, että komissio on vastuussa maksatuksista. Minä voin kertoa teille tilintarkastuksesta. Me teimme tilapäisiin tileihin vuonna 2010 korjauksen, koska me totesimme siinä vaiheessa, kun suljimme näitä tilejä, ja täytyy olla nyt tasa, täytyy olla rehellinen nimenomaan tilintarkastustuomioistuin nämä virheet havaitsi, ja sen jälkeen me pyysimme jäsenvaltioita antamaan laaja- ja yksityiskohtaista tietoa niistä summista, joita maksuvirastot olivat maksaneet. Ei edunsaajille, vaan ei siis niin, vaan kysymme, minkä, minkä vuoksi, mikä, mikä mätti niissä instrumenteissa, joiden vuoksi ö, käteisrahoja ei maksatettu välittömästi. En nyt halua mennä yksityiskohtiin. Tämä kaikki on selitetty, ö, kaikki on korjattu ja tilintarkastus on ollut tyytyväinen. En nyt halua tilintarkastustuomioistuimen ö, lausuntoa tässä paljastaa etukäteen, mutta kirjanpidollisesti kaikki on järjestyksessä kohdassa tai no, tiedonannossa 252 löytyy kaikki siitä, miten ja kysymyksen siitä, miten järjestelmä toimii, olen aivan varma siitä, että se tulee toimimaan paremmin vuonna 2011 kuin 2010 ja ennen vuotta 2010 tuskin mitään liikettä olikaan, joten edelleenkin olemme tässä oppimisvaiheessa, mutta tulette saamaan enemmän tietoa kollegoiltani myöhemmin. Kiitos. Thank you. Before... Kiitoksia. Ja ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle, niin haluaisiko joku jäsen kommentoida näitä vastauksia, joita saimme komissiolta ja komission viran virkamieheltä Kresle? Kiitos. On aina hyödyksi, kun kuulee jotain. Eli ne, jotka näitä rahoitusvälineitä, esimerkiksi rakennerahastojen puitteissa ovat työstäneet ovat tavanneet ikään kuin eurooppalaisen pankin, mutta sitten myöskin sulkeneet sen saadakseen aikaan hiukan lisäarvoa. Ja. Ja, okay. Niin, minä kysyin siis, että olenko ymmärtänyt oikein, että ne, jotka rahoitusvälineitä tai ovat äh, antaneet rahaa Mm, saaneet rahaa näistä rahoitusvälineistä, ovat ikään kuin avanneet pankin, nimittäin pitäneet nämä rahat omalla tilillään ikään kuin saadakseen niistä hiukan lisää hyötyä. Ja varainhoitoasetuksen suhteenhan emme ole tiettyjä tarkistuksia vielä saaneet hyväksyttyä liittyen siihen, että miten voisimme nämä asiat paremmin hoitaa. Eli miten voisimme saada parempaa tietoa? Ja kolmas kysymys, voiko tämän asian kuvitella niin, että koko summa maksetaan kerralla rahoitusvälineeseen? Vai kun kyseessä on jopa 15-20 vuoden ikäinen tai niin kauan voimassa oleva rahoitusväline, niin tehdäänkö näitä maksuja sitten vähitellen minä olen kuvitellut, että ne maksetaan kerrallaan, mutta jos nämä rahat on maksettu kerralla, niin on kyllä todella hankalaa saadaakaan minkäännäköistä painostusta. Odi, olkaa hyvä. Merci, euh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun olemme aloittamassa vastuuvapauden parlamentin käsittelyyn, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että perussopimuksen mukaan, jotta parlamentti voisi antaa lausuntonsa. Sillä on oltava yksi tarkastuslausuma, joka koskee sekä tilejä että tämän alalla olevia operaatioita. Komissio tässä kertomuksessa on tyytyväinen siitä, että se on saanut myönteisen lausuman tileistä. Tiet- tilintarkastustuomioistuimen lausunnon saamme käsittääkseni 10. marraskuuta ja nyt olisi tärkeää, että lopultakin tilintarkastustuomioistuin voisi antaa meille oman käsityksensä kokonaistilanteesta sekä tilan, tileistä että näistä rahoitustoimista. 2010 on ensimmäinen vuosi, jolloin sovelletaan vastuuvapautta Lissabonin alla koko vuotta koskien. Vuonna 2009 oli äh, toinen tilanne, että meillä on kokonainen vuosi. Ja nyt varmasti tilintarkastustuomioistuin pohtii äh, sanamuotojaan äh, tässä lausunnossa niin, että se vastaisi kansainvälisiä tilintarkastusnormeja, niin kuin herra Gori täällä meitä muistutti. Okei, okay, good to God. Voisiko tilintarkastustuomio kommentoida sitä, mitä Odi juuri sanoi? Euh, Tietenkin. Kiitoksia puheenjohtaja. Yksinkertaisesti sanottuna tämä on vähän monimutkainen juttu, mutta perussopimuksessa on niin haluttu on näitä kahden tyyppisiä lausuntoja. Ensinnäkin lausunnon tileistä ja ainakin viime vuosina tämä lausunto on ollut myönteinen. Eli toisin sanoen tilintarkastustuomioistuin on todennut, että nämä tilit antavat luotettavan kuvan komission rahoitustoimista ja sen rahoitustilanteesta vuoranhoitovuoden lopussa. Tämä on siis tilejä koskeva lausunto. Ja edelleen perussopimusten vaatimusten mukaisesti tuomioistuin antaa kantansa koskien toimien, sään, toimien sääntöjen mukaisuutta ja laillisuutta. Mitä tulee tähän toiseen lausunto koskien sääntöjen mukaisuutta ja laillisuutta, niin tähän mennessä niin vielä 2009 ja 2010 tilintarkastustuomioistuin tulee antamaan negatiivisen lausuman näiden rahoitustoimien säännönmukaisuudesta ja laillisuudesta. Ehkä tätä asiaa voitaisiin miettiä, mutta tähän mennessä tilanne on se, että perussopimusten mukaan on ollut aina kaksi tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa. Yksi, joka koskee näitä tilejä, eli tilannetta, tasetta ja niin edelleen, jotka komissio on julkaissut. Ja sitten toinen lausunto, joka koskee rahoitustoimien säännönmukaisuutta ja laillisuutta. Vaikeus on aina koskenut näiden operaatioiden laillisuutta, ja tämä tilanne on edelleen samankaltainen. Vähän aikaa että puhuimme kohesiorahastosta. Tämä on juuri se ala, jolla virhe taso säännönmukaisuuden ja laillisuuden mukana on kaikkein korkein virhetasoja on korkeita myös muillakin toimintalohkoilla ja kaikkein kaikkiaan keskimäärin tilintarkastustoimioistuin on sitä mieltä, että keskimääräinen virhetaso, kaikki toimintalohkot otettuna yhdessä on 2 prosenttia kuluja korkeampi. Ja tämä 2 prosenttia on juuri se kynnys, jonka tuomioistuin on itselleen vahvistanut päättääkseen, voiko se antaa myönteisen lausuman vai eikö se voi sellaista lausumaa antaa, mikäli virhemarginaali on alle 2 prosenttia, annetaan myönteinen lausuma ja mikäli se on yli 2 prosenttia, niin lausuman kielteinen vuonna 2010 virhetaso on vielä hiukan 2 prosentin yläpuolella ja jopa hiukan korkeampi kuin vuonna 2009. Commissioner, would you like to... Kiitos. Komission jäsen, haluatteko vielä vastata kysymykseen? Some time. I, I thought... Puheenjohtaja, säästääksemme aikaa ehkäpä minä voisin tässä nyt esittelijänä. Niin ensinnäkin eh, minulla on kysymys, joka liittyy kohesioon, virheiden määrän kohesioalalla. Eh, minä esitin selvän kysymyksen, mutta te ette eh, vastannut siihen, miksi aluepääosastolla ja kohesioalalla virheitä tapahtuu niin paljon. Miksi aluepääosaston on niin vaikea hoitaa näitä asioita kunnolla? Ehkä vastauksenne oli se, että kyseessä on jaettu vastuu jäsenvaltioiden kanssa, mutta kai tässä nyt muutakin vastausta tarvittaisiin kuin pelkästään se, että kyse on jaetusta vastuusta. Nyt kun tässä aika paljon on puhuttu tästä sisäistä tilintarkastuskertomuksesta ja artiklasta 86.3 olisi mukavaa, jos me voisimme sen lukea. Siitä voi toki keskustella, vai onko tärkeää, että se on todella sisäinen. Mutta tärkeää on joka tapauksessa se, että meillä on artiklaa 86.4, eli Äh, onhan meillä tiivistelmä tästä ja tämä tiivistelmähän periaatteessa saataisiin synteesikertomuksen kanssa samanaikaisesti. On hyödyllistä voida verrata näitä asiakirjoja toisiinsa, mutta nyt me saamme siis komission kokouksen pöytäkirjat kokouksen, jossa synteesikertomus on hyväksytty ja nämä pöytäkirjat kun lukee, voi havaita, että komissio kokouksessa keskiviikkona ensimmäinen kesäkuuta 2000 2011 otti tiedokseen tämän 86,3 artiklan tilintarkastuskertomuksessa, mutta miksi, ja hyväksyi sen, mutta miksi tätä tiivistelmää ei ole saatu hyväksyttyä ajoissa tätä kokousta silmällä pitäen. Meidän olisi ollut erittäin hyödyllistä saada se. Voidaan keskustella siitä, että tarvitsisimmekö me koko kertomuksen mielestämme kyllä, mutta jos ei, niin ainakin sen hyväksytyn tiivistelmä, mutta nyt ei ole sitäkään. Historiallisestihan asiat on hoidettu juuri noin. Ja me tiedämme, että tämä raportti lähetettiin pääsihteerille maaliskuun lopussa ja ensimmäinen kesäkuuta komissio sai sen tiedokseen. Eikä tässä nyt ole ollut kylliksi aikaa, että tiivistelmä olisi saatu tai johtopäätökset oli saatu tähän kokoukseen. Ja sitten komissio. Ja sitten Gresle ja esittelijä. Kiitos. Aivan ensinnäkin, mitä tulee artikla 84.3 kertomukseen. Parlamentin jäsenet ovat tässä valitelleet, että Äh, tätä tiivistelmää ei ole saatu. Minä pahoittelen kovasti sitä, että äh, me olemme nyt myöhässä verrattuna aiempiin vuosiin, mutta ensi vuodeksi voinen luvata nopeampaa toimintaa. Joka tapauksessa tämä on... ne. Minähän olen tulossa vastuuvapauskuulemiseen 8. joulukuuta tänne, niin silloin voimme kyllä keskustella kaikista kysymyksistä, joita pidätte tarpeen, tarpeellisena artikla 86.4 kertomukseen liittyen nostaa esiin. Sitten mitä tulee tilanteeseen kohe, juuri kohesiopolitiikan alalla, kohesiorahaston alalla, niin varmaankin meidän tulisi tunnustaa, että komissio on toteuttanut koko joukon hyvin tärkeitä toimia tällä alalla niissä oikeudellisissa puitteissa, jotka ovat tällä hetkellä voimassa. Valitettavasti, kun oikeudelliset kehykset ovat mitkä ovat, niin komission toimintamahdollisuudet ovat varsin rajalliset. Ja tämä on kyllä asia, joka huolestuttaa meitä kovasti. Ja siksi uusissa oikeudellisissa puitteissa ehdotamme komission toimivallan vahvistamista merkittävällä tavalla. Ja tätä kautta voimme todella painostaa jäsenvaltioita saadaksemme aikaan tarvittavaa parannusta niiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmissä, jotta näistä ongelmista päästään. Julkiset hankinnat. Tämä on, tällä mitalilla on kaksi puolta. Koko joukko virheitä liittyy juuri julkisiin hankintoihin. Ja tässä on kolikon kaksi puolta. Yhtäältä meidän on yksinkertaistettava menettelyjämme ja tätä ehdotetaankin uudessa direktiiviehdotuksessa, joka koskee julkisia hankintoja. Ja toisaalta sitten julkisia hankintoja koskevat säännöt tulee tehdä selkeämmäksi niin, että virheille ei ole jäsenvaltioissa sijaa. Joten me tässä nyt katsomme uusia sääntöjä, jotka ovat tuloillaan. Meillä on tällä hetkellä ongelma tilanteen parantamiseksi kohesiopolitiikassa. Ja se ongelma on juuri siinä, että meidän on toimittava niissä nykyisissä lainsäädännössä puitteissa, jotka meillä ovat voimassa. Ja kaikki varmaankin olemme yhtä mieltä sitä, että on aika vaikeaa saada aikaan uudistuksia ennen uuden ohjelmakauden alkua. Ja nyt tulisikin saada aikaan sellaisia välineitä, saada käyttöön sellaisia välineitä, jotka sopivat nykyisiin oikeudellisiin puitteisiin ja samalla ovat tehokkaita. Ja näiden välineiden käyttöä meidän tulee todella nyt toteuttaa, kuten esimerkiksi tarkastukset paikan päällä, maksujen keskeyttäminen, ja niin edelleen. Ja näitä tärkeitä välineitä aiomme käyttää entistäkin ponnekkaammin, esimerkiksi juuri maksujen keskeyttämistä. Eli ennen kuin hyväksymme uudet maksut, katsomme, olisiko mahdollista asiakirjojen tarkastamisen sen lisäksi tehdä tarkastuksia kentällä paikan päällä. Ja meidän täytyy tietenkin olla hyvin tasapuolinen näissä toimissamme. Tämä on tilanne tällä hetkellä ja komission sen Haan tulee parlamenttiin kuultavaksi kohesiopolitiikasta ja hän on suoraan vastuussa kohesiopolitiikasta ja toivon, että hän voi asiaa, yksikkönsä toimintaa ja omaa toimintaansa asian parantamiseksi selvittää teille täällä sitten paikan päällä. Thank you. Rapporteur, I had... Kiitoksia. Ajattelin antaa teille vielä mahdollisuuden kommentoida. Kiitoksia lyhyesti vain. Ensinnäkin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta, koska hehän sanovat, että vuosi tar- vuosiraportissa halutaan, haluavat antaa lausunnon siitä, mitä heidän mielestään on todella tapahtunut, ja sen vuoksi tämä vuosiraportti ja synteesiraportti tulevat olemaan erittäin tärkeitä, antaa meille paremmat perspektiivit jatkokeskusteluillemme. Toivottavasti ne ovat myös helppolukuisia, koska tarkoitus ne ei ole... Siis kyllähän pitää muistaa myös se, että vuosikertomus on myös hyvä tilaisuus palata näihin muihin asiakirjoihin ja siihen, edustavatko ne tosiasioita tilintarkastus tuomioistuimenkin mielestä, vaikka kaunistellaanko niissä asioita. Sitten vielä pari asiaa. Minusta meidän täytyy palata kohesioon. erityisesti kun puhutaan siitä, tästä komission omistajuudesta – komissaarin selitys tietysti oli ihan hyvä, kun hän selitti, miten he pyrkivät työstämään näitä keskeytyksiä ja kehottavat jäsenvaltioita tekemään oikeita asioita. Kuulostaa ihan viisalta mennä se, että mentäisiin vielä vähän pidemmälle, eli että ei tarkasteltaisi ainoastaan näitä keskeytyksiä, vaan myös maksatusten jatkamisia, niin että komissio todella tietää, sitä, että ne ongelmat, joita on ollut ja jotka olivat alun perin keskeytyksen syy, niihin puututtiin. Koska muussa tapauksessa joutuisimme aina käymään nämä keskustelut uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, ja jäsenvaltiot joutuisivat, tekisivät taas virheet uudestaan. Ja aivan kuten sanoin, tämä komissaarien niin sanottu omistajuus on ihan hyvä asia – ja sitten vielä yksi asia, josta varmasti vielä tullaan puhumaan tämän vastuvapausmenettelyn aikana, on se, mitä Gressle sanoi. Eli koko tämä rahoitus engineering-instrumentti. Eli tämä koko käsite minua vähän onnostuttaa, mutta kun itse näin tämän tilien tilien lausu, siis tämän lausuman ennen kuin parlamentti oli jo sulkenut itse tilit, niin no ehkä näkökulmasta ja oikeudellisesti näkökulmasta tämä kaikki meni ihan oikein, mutta se, että jotain ylipäänsä pitäisi vielä tässä vaiheessa tehdä, niin kyllä minua ihmetytti. Eli tämä tekninen rahoitusinstrumentti on asia, johon täytyy vielä palata. Ja joka tapauksessa pyytäisin kaikkia jäseniä, kaikkia kollegoita tekemään samaa, mitä minä yritän tässä tekemään, nimittäin yrittämään ymmärtää, koska tämä on erittäin, tämä on erittäin tärkeä eh, keskustelu, jota käymme näistä instrumenteista. Ja vielä kertaalleen haluaisin kiittää komissiota siitä, että lähetti parempi myöhään kuin ne milloinkaan siis, lähetti tämän raportin. Ja voin luvata komissarille, että kun hän joulukuussa palaa tänne uudemman kerran, niin meillä tulee olemaan uusia kysymyksiä tältäkin pohjalta. Joten olisi ollut hyvä saada tämä raportti aiemmin, joten minäkin olisin voinut käyttää sitä valmistautuakseni tähän kokoukseen, mutta se, että se tulee vähän myöhässä, niin ei tarkoita sitä, että me työstäisi sitä jatkossa. Kiitos. Kiitoksia. Voimme siis tämän esityslistan kohdan äh, sulkea. Seuraava vaihe tapahtuu marraskuussa, kun tilintarkastustuomioistuin julkaisee vuotuisen raporttinsa. Ja toivomme, että parannusta näkyy sitten. No niin, nyt me menemme kohtaan neljä esityslistassa. Erityisraportti numero viisi tai kertomus joka koskee tilatukijärjestelmää, miten sitä voidaan parantaa. Haluaisin antaa puheenvuoron ensinnäkin Herbrandille. Hän on esittelijä. Dank u wel, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen tuossa puristelee käsiä. Minä kuitenkin aloittelen pikkuhiljaa Tämä on erittäin tekninen, vaikuttaa erittäin tekniseltä aiheelta. Kyse on kuitenkin 29 äh, miljardista eurosta vuonna 2009 pelkästään, eli kyllä tämä on tärkeä osa Euroopan budjettia, unionin talousarviota. Tilintarkastus tuomioistuin herra Kretään onkin täällä paikalla ja haluan teitä kiittää lämpimästi tästä erityiskertomuksesta, mutta myös äh, oikein hyvästä yhteistyöstä. Sama koskee muuten komissiota. Komission jäsen Cholos on ollut hyvin kiinnostunut henkilökohtaisesti tästä asiasta ja tietenkin haluan kiittää myös omaa koko sihteeristöämme. Puheenjohtaja, tämä tilintarkastustuomioistuin erityiskertomus tuli ihan vastikään ja oikein ajallaan, koska keskiviikkona komissio esittelee uudet suuntaviivansa maatalouspolitiikalle. Ja hyvin merkittävä osa tilintarkastustuomioistuimen suosituksista käsittääkseni on nyt otettu tähän komission ehdotukseen mukaan siinä huomioon. Tässä on kaksi pääasiallista kritiikin kohtaa liittyen tilatukijärjestelmän järjestelmään nykymuodossaan. Ensinnäkin nämä aika heikot määritelmät, mikä on mitä on maataloustoiminta, mitä on tukikelpoisuus ja niin edelleen. Ja usein nämä rahat menevät hiukan väärään osoitteeseen. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa on ihan konkreettisia esimerkkejä väärinkäytöksistä. Esimerkiksi maa, joka ei todellakaan ole viljelysmaata, joka ei näitä kriteereitä täytä, mutta johon silti kohdistuu hyvin paljon tukia. Samoin viljelijät, konkreettisia tapauksia viljelijöistä, jotka eivät enää aktiivisesti toimi viljelijöinä, mutta saavat kuitenkin komissiosta reilusti tukea. Sama muuten koskee maatalouspolitiikan muitakin osa-aloja ja tilintarkastustuomioistuin on kirjoittanut kertomuksen myös ympäristö tuista maatalousalalla. Johtopäätökset ovat tässäkin asiassa aivan samat. Eli määritelmät ovat niin epäselviä, että rahat eivät mene sinne, minne kuuluu. Vuositasolla kyse on siis 29 miljardista eurosta, joten tämä kritiikki on kyllä todella aika merkittävää. Ensinnäkin tosiaan määritelmien epäselvyys hyvin monet erilaiset mallit ovat mahdollisia eri jäsenvaltioissa. Ja tämä tietenkin johtuu siitä, että komissio on esitellyt erilaisia malleja, historiallinen malli, alueellinen malli, mutta sitten vielä jäsenvaltioiden, jäsenvaltioille on jätetty hyvin paljon joustavuutta vieläkin eri tavoin soveltaa koko tätä järjestelmää käytännössä. Ja tämä johtaa siihen, että äh, kun äh, jäsenvaltiot voivat sitten hiukan omin lupinensa äh, antaa sisältöä tälle tilatukijärjestelmälle, niin näin ollen kyllä tämän merkittävän rahasumman valvonta ja osuminen todella oikeaan osoitteeseen joutuvat vaaraan. Tässä komissio on siis uusissa ehdotuksissaan tietääkseni ottanut huomioon tilintarkastustuomioistuimen suosituksia, mutta ja en nyt puhu näistä sen enempää, mutta puhuisinkin ehkä omista suosituksistani, jotka haluaisin tehdä tälle valiokunnalle ja toivon, että valiokunta ne hyväksyy. Ensinnäkin ähm, tilaa tukia tulisi voida käyttää huomattavasti äh, maalin osuvammin kuin tällä hetkellä. Tämä liittyy määritelmiin, ja meidän on, on estettävä se, että ne viljelijät, jotka eivät enää aktiivisesti toimi viljelijöinä, eivät voi saada maataloustukea. Komissio vastaa, että tässä joudutaan ongelmiin VTOn puitteissa, ja kyllä, VTO on ongelma, mutta tämä on vähän kuin sellainen catch 22-tilanne, sellainen <laughs> noinakin, josta ei pääse mitenkään ulos Eli tilatukijärjestelmämme ei toimi, mutta jatketaan sitä silti ja rahat menevät ihmisille, joille ne eivät itse asiassa kuulu. Komission täytyy tehdä tästä toisenlaiset päätelmät. Ja kyllä minä uskon, että meidän tulisi tilannetta käsitellä aivan toisin kuin tähän asti olemme, myös VTOn puitteissa. Myös VTOssa tämä tilanne tai asia pitäisi saada kuriin. Kyllähän tästä tietenkin laajaa keskustelua tarvitaan ylipäätään, miten näitä maatalous tukia ja rahoja käytetään. Toinen huomioni on se, että seitsemän vuoden maksukauden aikana tulee ongelmia, joita ei ole voitu ennakoida, niin kutsuttuja porsaanreikiä lainsäädännössä. Ja tällä hetkellä komission on äärimmäisen vaikeaa kuroa näitä porsaanreikiä, porsaanreikiä sitten umpeen siinä tapauksessa, että niitä kauden aikana huomataan. Ja minun mielestäni komission tulisi saada lisää toimivaltaa, jotta se voisi puuttua porsarekin, jos näitä huomataan. Tässä tarvitaan kaiken näköiset pitkät ja hartaat lainsäädäntökiemurat ennen kuin komissio voi toimia. Ja mielestäni tilannetta tulisi menettelytapoja, tulisi voida yksinkertaistaa huomattavasti niin, että komissio voi porsareijat sulkea kerta kaikkiaan ja nopeasti, jos sellaisia huomataan. Sitten järjestelmää tulisi yksinkertaistaa radikaalisti. Tätä tilintarkastustuomioistuinkin ehdottaa. Tämä on suositukseni kolme, mutta en mene siihen nyt sen enempää. Ja sitten suositukseni neljä. Siinä toteaisin, että tämänhetkinen järjestelmä erityisesti kohdistuu jo olemassa oleviin viljelijöihin ja tekee hyvin vaikeaksi sen, että uudet nuoret viljelijät tulisivat mukaan tätä pottia jakamaan. Tämä on ikään kuin tämä historiallinen malli, että saat saman verran kuin olet aina ennenkin saanut ja myös alueellisissa malleissa eh, tämä on ongelma. Eli tässä tehdään hyvin vaikeaksi uusien toimijoiden tulo markkinoille, ja minun mielestäni kyseessä on kyllä todellakin ala, joka tarvitsisi tällaista dynamiikkaa huomattavasti entistä enemmän tässä ikään kuin estetään innovaatiot, myös innovaatiot alalla, joka todella kaipaisi innovaatioita. Eli tässä voimakasta kritiikkiä siihen, että tämä hetkinen järjestelmä estää uusien toimijoiden tulon markkinoille ja estää innovaatiot. Lopuksi vielä puheenjohtaja. Muutama joka, tai joka yleisempi huomio. Aika keskeinen kysymys kuitenkin kun me nyt näemme, miten tämä toimii, jäsenvaltiot haluavat mahdollisimman paljon joustavuutta ja erot jäsenvaltioiden välillä ja myös jäsenvaltioiden sisällä ovat hyvin suuria. Jäsenvaltiot haluavat joustavuutta tila tukien näiden eurooppalaisten tukien jakamiseen, mutta kun nyt on nähty tämä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus ja sen toinen erityiskertomus liittyen, mat- liittyen ympäristöön, maatalouteen, ja kun nyt on kuultu, että näitä väärin perustein maksettuja tukia, niiden maksatusta voidaan myös keskeyttää, niin minä näen kyllä aika merkittävän eron sen välillä, mitä me täällä Brysselissä muotoilemme yhteisiksi tavoitteiksi ja sitten sen välillä, mikä toteutuu siellä kentällä jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot vaativat joustavuutta, mutta minulla on sellainen vaikutelma, että ne hyvin vastuuttomalla tavalla tätä joustavuutta sitten toteuttavat käytännössä. Tässä kyseessä siis kolme tilintarkastustuomioistuimen eri, erityiskertomusta, jotka kaikki oikeastaan osoittavat, että jäsenvaltiot itse asiassa eivät ole yhtään kriittisiä sen suhteen, että mihin nämä esimerkiksi tilatukirahat menevät, menevätkö ne todella oikeaan osoitteeseen meidän asettamiemme kriteerien pohjalta ja mukaan. Jäsenvaltioiden tavoitteena on saada mahdollisimman paljon rahaa Euroopan unionin kassasta, ja menevätkö rahat sitten sinne, minne ne loppujen lopuksi kuuluvat, kiinnostaa jäsenvaltioita vähemmän. Joten hyvin Tämä on hyvin keskeinen kysymys, jonka haluan tässä nyt esittää. Me puhumme täällä tänään tilintarkastustuomioistuimen ja komission kanssa siitä tavasta, jolla tilatukijärjestelmää nyt sovelletaan, miten se toimii. Ja olisi hyvin kiinnostavaa, jos tähän keskusteluun osallistuisivat myös jäsenvaltiot, enkä minä tässä tarkoita neuvostoa, jonka puheenjohtajavaltio sitten tulee tänne kertomaan yleisellä tasolla jotakin eh, jostakin. Ei, Tämä on mielestäni merkittävä ongelma myös meille ihan talousarvion valvontavaliokunnassa. Suurin ongelma on sääntöjen noudattamisessa, sääntöjen täytäntöönpanossa kentällä, mutta aika vaikea meidän on jäsenvaltion ministeriä saada tänne vieraaksemme puhumaan avoimesti maksatusongelmista jäsenvaltiossa niin, että he todella puhuisivat meidän kanssamme avoimesti. Puheenjohtaja, Sydämelliset kiitokset todella tilintarkastustuomioistuimelle paitsi tästä, myös muista maatalousalan erityiskertomuksista. Ne ovat hyvin selkeitä, kriittisiä, oikeutetusti kriittisiä. Ja kiitos komissiolle siitä erinomaisesta tavasta, jolla komissio on ollut valmis tekemään yhteistyötä kanssani. Ja jos kollegat, teillä on kysymyksiä, niin kertokaa minulle ihmeessä niistä tai huomioista. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Gritte saa puheenvuoron. Haluatteko, jos haluatte sanoa jotain? Oui, bien sûr. Merci, monsieur le président. Merci de... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää se tästä kutsusta tulla kertomaan tilistarkastustoimijoistamme erityiskertomuksesta. Esittelijän alustuksen jälkeen, josta olen tietenkin yhtä mieltä, uskon, että nyt olisi paras toimia niin, että minä voisin antaa vähän täsmennyksiä muutamista keskeisimmistä huomioista, joita tuomioistuin on tehnyt, ja voisin kommentoida niitä hieman teknisemmin, nimenomaan koskien sitä, kuinka tuomioistuin on, on kritisoinut nykyistä tilantokijärjestelmän täytäntöönpanoa. Tässä tietenkin otan huomioon YMPn tavoitteiden uudelleen määrittelemisen siihen olisi päästävä vuoden 2013 jälkeen. Minun mielestäni tästä näkökulmasta olisi tarkasteltava tilatukijärjestelmän nykytilannetta lyhyesti. Haluaisin keskittyä kolmeen pääasialliseen huomioon tai päätelmään. Ensimmäinen tuomioistuimen päätelmä koskee sitä, että tilatukijärjestelmän lainsäädäntö sellaisena kuin se tänä päivänä on olemassa, ei ole täysin johdonmukainen sen kanssa, että edistettäisiin maataloustuotantoa tai että annettaisiin yksittäisille viljelijöille tulotukea. Haluaisin korostaa tätä epäjohdonmukaisuutta kahdella tadolla, tasolla. Ensinnäkin Euroopan lainsäädännön tasolla ja toisaalta sen täytäntöönpanon äh, tasolla jäsenvaltioissa. Ensinnäkin ähm, Euroopan sääntelystä. Euroopan äh, unionin sääntelyssä on tällä hetkellä tilatukijärjestelmän tuotto sellaisille henkilöille, tarkoitettu, jotka harjoittavat maataloustoimintaa hyväksytyillä maa-aloilla, jotka ovat niiden käytössä. Nämä tukioikeudet, viljelijä, tukukilpailun maa ja välinen käytössä maa ja käyttöön antaminen, kaikki nämä termit on tulkittu täytäntöönpanovaiheessa niin, että e-, avunsaajien edunsaajien joukko on laajentunut paljon laajemmalle, ettei se keskity ainoastaan viljelijöihin, jotka kuitenkin ovat yhteisen maatalouspolitiikan pääasiallisia tuen saajakohteita, joten tässä tilanteessa on, on tullut uusia edunsaajia, joita ei ollut olemassa suorien tukien kaudella. Näiden uusien edunsaajien maataloustoiminta on täysin olematonta tai hyvin rajallista. He kuitenkin saavat hyvin laillisesti tilatukea, koska heillä on tällaista maaomaisuutta. Tuomioistuin on jo kertomuksissaan vuosikertomuksissaan aikaisemmin maininnut rautatieasien, rautatieyhtiöt, lentokentät, vapaa-ajan kerhot, urheiluseurat, leirintäalueet, jopa jotkut kunnat, jotka keskustan puistojaan varten ovat tällaista tukea saaneet. On myös toisenlainen uusien edunsaajien kategoria, joita edustavat niin sanotusti sijoittajat, joita ei viljely ollenkaan kiinnosta, mutta he pyrkivät hyötymään taatuista tuloista, joita tilatukijärjestelmästä voi saada tällaiset rahoitusalan sijoittajat voivat toimia, koska lainsäädännössä on luotu tällainen tukioikeusmarkkina, joka on riippumaton maasta, jotka toimivat tukena näille oikeuksille. Haluaisin selvyyden vuoksi ottaa hyvin puhuvan esimerkin. Se ei ole kuitenkaan mitenkään ainutlaatuinen, mutta mielestäni kuvailee hyvin tilannetta. Tämän esimerkin tietenkin olen ottanut teille toimitetusta kertomuksesta. Edun saaja saa osti vuonna 2008 noin 200 000 eurolla tuki oikeuksia ilman maata. Hän osti vain oikeudet, ei maata. Todella 200 000 hän sai tukea niin, että hänen tukensa olivat miljoona euroa viiden vuoden ajan. Eli nykyisen YMP-kauden loppuun asti vuoteen 2013. Tukien aktivoimiseksi ja niistä hyötymiseksi sijoittajalla on oltava maa-aluetta. Jotta hän saisi maata, hän hyvin halvalla vuokrasi 8000 eurolla hehtaaria kohti vuosittain 45 hehtaaria laidunmaata. Ei se ollut ei, ei se ollut 8000 hehtaaria kohti, vaan koko tätä 45 hehtaaria varten, joka oli huonolaatuista, joka oli 400 kilometrin päässä hänen pysyvästä asuinpaikastaan vuoristoalueella. Säilyttääkseen nämä hänen vuokraamansa maa-alueet, hän sopii paikallisen viljelijän kanssa, että, että hän veisi karjansa laiduntamaan noille alueille – Tulos on se, että 200 000 eh, eurolla eh, hän sai miljoonan tuot, tuoton. Tämä on siis viisinkertainen tuotto. Monet eh, rahoitusalan sijoittajat mielellään hyötyisivät tämänkaltaisista voitoista. En nyt tämän enempää esimerkkejä tästä halua kertoa. Toinen taso koskee jäsenvaltioiden äh, säännösten täytäntöönpanoa. Kansainvälis- kansallisilla viranomaisilla on suuri tulkintavapaus kuin, koskien sitä, kuinka Euroopan säännöstöä täytäntöönpannaan. Täytäntöönpanoa säännöt eivät aina suosi viljelyn tuottavuutta ja ne vaihtelevat suuresti jäsenvaltiosta toisiin, eikä ne mitenkään välttämättä äh, edistä maataloustoimintaa. Monissa jäsenvaltioissa on täysin marginaalisia, eh, ei viljelyyn soveltuvia maa-alueita tai maa-alueita, jotka ovat metsänpeittemiä ja joita on perinteisesti eh, käytetty satunnaiseen laidun, laiduntamiseen. Nämä maat on otettu kelvollisiksi, kuitenkaan ne muissa jäsenvaltioissa ei, eivät ole sellaisia. Useissa val- kuvissa voidaan nähdä, millä tavalla tämä tukikelpoinen maa-käsite on venytetty paljon maalaisjärjen yläpuolelle. Täällä on täysin metsitettyjä alueita, joita pidetään tukikelpoisena, joissa voitaisiin kasvattaa, kasvattaa vehnää ilman mitään ongelmaa. Sitten toinen kysymys kansallisista viranomaisista, jotta tilatukijärjestelmistä voidaan hyötyä. Ei riitä, että on tukikelpoista maata, vaan on myös tarpeen, että maa-alue pidetään viljely, viljely siis hyvissä viljelyn kannalta ja ympäristön kanssa hyvissä olosuhteissa. Tällaisten hyvien olosuhteiden määrittely kuitenkin kuuluu jäsenvaltioille ja usein kansalliset vaatimukset tällä alalla ovat hyvin olemattomia tai täysin olemattomia. On, onkin havaittu, että luonnonsuojelualueilta on löydetty tällaisia tukikelpoisia alueita ja näiden alueiden omistajista on tullut tilatukijärjestelmän edunsaajia ilman, että he tekevät minkäänlaista toimintaa tämän tyyppistä toimintaa aikaisemmassa järjestelmässä he eivät voi, olisi voineet hyötyä mistään tuista, siis suorien tukien järjestelmässä he eivät olisi hyötyneet mistään tuista. Tilintarkastustuomioistuimen ensimmäinen päätelmä on juuri tämä. Edunsaajien kenttä on laajentunut täysin perust- kestämättömin perustein. Sitten toinen päätelmä. Nykyisessä käsityksessä tilantukijärjestelmässä on sisäisiä ristiriitoja, koska yhtäältä sen tavoitteena on tukea viljelijöiden tulo, perustulo, perustulo, mutta toisaalta tuki jaetaan viljelijöille ottamatta huomioon viljelijöiden erityistilanteita. Tästä kaksi eri esimerkkiä koskien näitä jako-ongelmia. Ensinnäkin tuki on edelleen linkitetty viljeltyyn maa-alueeseen ja näin ollen, kuten aikaisemmassakin järjestelmässä, tukia jaetaan pienelle määrälle suuria viljelijöitä. Yksityiskohtat nyt ovat kertomuksessa, mutta annan neljä lukua, jotka hyvin kovaavat tilannetta. Vuonna 2009 0,4 prosenttia kaikista edunsaajista sai 13 prosenttia tilatukien kokonaisarvoista, eli 100 000 euroa edunsaajia kohti. Sitten 84 prosenttia edunsaajista saivat 25 prosenttia tilatukien kokonaisarvoista, toisin sanoen alle 10 000 euroa edunsaajia kohti, eli 10 000 versus 100 000. Tässä on siis selkeästi tukien massan jako-ongelma. Sitten Edelleen tilantukijärjestelmän myötä myönnetty tuki ei heijastele kuluja, joita aiheutuu maa-alan hyvissä olosuhteissa säilyttämistä varten. Tietenkin kun, kun tietenkin tilanne vaihtelee alueesta riippuen, kustannuksia tarvitaan hyvin eri määrin jos ajatellaan jotain hyvin hedelmällisiä Etelä-Ranskan alueita tai hyvin vihamielisiä alueita muualla. Joten eh, jos näissä, näissä tuissa ei huomioida kuluja, jotka aiheutuu eh, ympäristö- ja maatalousolosuhteiden säilyttämiseen, eikä myöskään yhteisölle eh, tehdyn tuoton vaikutuksia, kun säilytetään, ma- ma- säilytetään maisemaa ja, ja pidetään maaseutua asuttuna kun muuten se tyhjenisi ihmisistä. Sitten vielä kolmas kohta, viimeinen kohta, viimeinen päätelmä. Tilatukijärjestelmä tarjoaa useita vaihtoehtoja jäsenvaltioille täytäntöpanoa varten. Olemme laskeneet noin 20 mahdollista täytäntöönpanomallia, joita jäsenvaltiot voivat soveltaa tukijärjestelmässä. Tämä 20 en, en tietenkään nyt esittele teille näitä 20, vaan esittelen teille tämän historiallisen perusvaihtoehdon, jonka on 11 17 jäsenvaltiosta omaksunut käyttöön. Tässä mallissa viljelijän saava summa määritellään suori, niiden suorien tukien mukaan, joita viljelijä sai viitekaudella kolmen vuoden aikana vuodesta 2000 vuoteen 2002. Eli näistä kolmesta vuodesta laskettu keskiarvo määrää hehtaarikohtaisen tuen määrän viljelijöille. Tietenkin kun aika kuluu, tila, tuen määrä on yhä kauempana tuotannon todellisesta tilanteesta. Tällä hetkellä näin ollen esimerkiksi uudet viljelijät, erityisesti nuoret viljelijät ovat tilanteessa, jossa heillä ei ollut mitään toimintaa kymmenen vuotta sitten. Tämä tietenkin riippuu, mikä viitekausi oli. Jos he haluavat nyt aloittaa viljelyn, heidän on ostettava markkinoilta tukioikeuksia, ja tämä merkitsee estettä toiminnan aloittamiselle. Kuitenkin haluaisimme toisaalta nuorentaa viljelijöiden viljelijäväestöä. En nyt halua palata tuomioistuimen suosituksiin, koska ne ovat tietenkin suora seuraus näistä päätelmistä ja teidän esittelijänne jo niistä yksityiskohtaisesti kertoi, joten ei varmaankaan ole tarpeen minun niihin enää palata. Mutta ähm, istuin on tehnyt nämä suositukset tässä vaiheessa siksi, että se toivoo, että ne otettaisiin huomioon, kun uudelleen määritellään YMPtä vuoden 2013 jälkeiselle kaudelle. Puheenjohtaja, lopuksi haluaisin vielä kiittää esittelijää herra Herberandia hänen kiinnostuksestaan tuomioistuimen toimintakohtaan ja hänen avoimuudestaan ja yhteistyökyvystään. Olemme käyneet hyviä keskusteluja hänen ja hänen avustajansa kanssa. Kiitoksia. Then I would. Kiitoksia. Ja sitten komissiolta kommentti. Täällä ainakin yksi oli hyvinkin vaikuttunut Trinterkestustuomioistuimen lausunnosta, mutta Borgard, saatte puheenvuoron komissiosta. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä hiljattaisesta nimityksestänne ja toivotan teille kaikkea hyvää uudessa tehtävässänne. Hyvät jäsenet, hyvät kuulijat, haluaisin niin ikään kiittää sekä tilintarkistustuomioistuinta että esittelijää Gebrandia heidän huomioistaan ja suosituksistaan. Kaikki kaikki ovat todella arvokkaita panoksia yhteiseen tavoitteeseemme, nimittäin siihen, että haluamme parantaa tilatukijärjestelmää entuudestaan niin, että voimme vastata tämän päivän maatalouden haasteisiin Euroopassa. Ja ainakin tilintarkastustuomioistuimen suosituksilla on ollut erittäin tärkeä rooli, kun on pyritty tekemään uudistuksia. Uudistushan on nyt edessämme ja komissio tulee hyväksymään ja julkistamaan lainsäädäntöehdotuksen ympin uudistamisesta vuodelle 2014-2020. Paljastamatta kaikkia tämän lainsäädäntöehdotuksen yksityiskohtia, haluaisin kuitenkin viitata muutamiin seikkoihin, jotka sekä Kerbrandi että Hetään ovat ottaneet esiin tai joihin he viittasivat. Tässä kohtaa haluaisin korostaa, että totta kai komissio on tietoinen niistä ongelmista, joita on otettu esiin, ja me toivomme, että me olemme ottaneet askeleen oikeaan suuntaan, voidaksemme vastata näihin ongelmiin asiallisesti. Aloittaisin ensimmäisestä asiasta, joka on tärkeä. Se, mitä Gerbrandi, se on tärkeää, mitä Gerbrandi kutsui määritelmiksi, ja meillähän on aktiivisen viljelijän määritelmä, tukikelpoisen maan ja viljelijän käytössä olevan maan määritelmät. Ja Kretään tässä mainitsi muutamia äärimmäisiä tapauksia. Eihän tällaisia joka päivä tapahdu tokikaan, mutta silti meidän täytyy puuttua näihin tapauksiin ja korjata täyttää nämä porsaan reijät. Ja kaikkien näiden tärkeän termin määrittelyssä, jotka liittyvät tilatukeen, niin aiomme laatia määritelmät konkreettisemmin. Mutta aivan kuten Brandikin sanoi, niin me pitäydymme periaatteessa, joka tarkoittaa tukien ja tuotannon erottamiseen. Olisi tietysti hyvä, jos voisimme kuplata uudestaan tuen ja tuotannon, mutta tämä olisi tietysti kaikkein täsmällisin tapa vastata siihen, kuten tilintarkastustuomioistuin sanoi, siihen, että saataisiin parempaa tuotantoa, mutta olemme menneisyydessä oppineet, että tämä ei ole paras tapa mennä eteenpäin. Ja siksi komissio on sitoutunut tähän periaatteeseen, että tuki irrotetaan tuotannosta ja pyrimme sitten kamppailemaan sen parissa, että voimme ylläpitää nämä irrotetut maksut, siis tuotannosta irrotetut maksut, ja paremmin sitten määrittää näitä käsitteitä, joiden perusteella tähän systeemin päästään käsiksi. Näistä eri malleista voin puhua aivan selväksi. Tässä kohtaa komissio todella aikoo pitää sen, minkä teille lupaa. Huomaamme, että aika on nyt kypsä mennä yhtenäiseen malliin Euroopassa, joka ei perustuisi historiallisiin elementteihin enää, vaan joka olisi aika lähellä tätä niin sanottua alueellista mallia, kuten nykypäivänä sanotaan. Sitten tuen jakaminen ähm, viljelijöiden välillä. Kretään osoitti meille lukuja, kertoi miten tuet menevät hyödynsaajille. Komissio aikoo tehdä erittäin tiukan, laatia tiukan säännön, jossa asetetaan katto. Eli että se on progressiivinen tämä malli ja se leikkaa tietyn määrän maksuista. Eli kukaan ei tule saamaan enemmän kuin maksumimäärän ja sen alapuolella maksatuksia lasketaan progressiivisesti. Eli tämä tulee olemaan yksi keskeisistä elementeistä, jotta saadaan aikaan peruste, perustellummat tukitulotasot. Ja sitten näiden suorien maksujen kohdentaminen. Täällä sanottiin, että ei ole kauhean selvää se, että miksi me maksamme näitä suoria maksuja. Yksi elementti, joka otetaan uudemman kerran tähän ehdotukseemme, on niin sanottu ympin vihertäminen. 30 prosenttia, 30 prosenttia, ja tämä luku näkyy myös jo komission aiemmissa asiakirjoissa, 30 prosenttia kaikista suorista maksuista menee suoraan ympäristötoimiin. Ja tärkeää tässä on se myös teidän ymmärtää, Kerbrandi, nämä toimet ovat määritellyt aivan selvästi ja täsmällisesti unionissa, eli jäsenvaltioiden joustovarat ovat lähes nolla verrattuna siihen laajaan harkintamarginaaliin, joka näkyy tämänhetkisessä opaskirjassa. Toinen parempi kohdentaminen on se, että me olemme ottaneet nuorille viljelijöille kohdennetut maksut. Siihen hän Kretän kiinnitti huomiota. Ja tämä tulee normaalien suorien maksujen lisäksi ja niiden tukien lisäksi, joita nuoret viljelijät voivat saada toisesta pilarista, eli maaseudun kehityspilarista. Nämä ovat kaksi esimerkkiä siitä, kuinka haluamme tehdä selväksi myös sen, että myös meidän mielestämme on tärkeää kohdentaa rahaa paremmin, paremmin kuin tällä hetkellä on tehty. Toinen kysymys, joka oli erittäin tärkeä Gerbrandille, ja hän on oikeassa, on se, että meidän täytyy omistaa enemmän rahaa tutkimukseen ja innovaatioon. Ja Komissiollahan on tämä asiakirja koskee monivuotista rahoituskehitystä. Sieltä näkyy, että se raha, joka on varattu tutkimukseen otsakkeessa neljä, maatalous, tutkimus ja innovaatiot, sitä on nostettu dramaattisesti. Nyt meidän täytyy löytää oikea keino äh, kohdentaa tämä raha oikeisiin hankkeisiin, mutta olen yhtä mieltä Kerkharenin ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että että tilojenkin tasolla on tilaa enemmille innovaatioille kuin mitä tällä hetkellä on asiantila. Ja lopuksi, tai oikeastaan palaisin tähän viimeiseen kohtaan, joka oli tärkeä esittelijälle, nimittäin jäsenvaltioiden joustavuus. Meidän täytyy tehdä ero kahden asian välillä – tietty jäsenvaltioiden joustavuus on välttämätöntä, koska ei ole mitään yhden koon sääntöä maan, maanviljelijöille, koska meillä on niin paljon erilaisia ja rakenteeltaan erilaisia tiloja ja olosuhteita, maatiloja, niin että on täysin välttämätöntä jättää jonkin verran pelivaraa jäsenvaltioille. Mutta voimme parantaa toimintaamme ja tehdä enemmänkin siinä, kuinka äh, rajoitamme, määritämme ne marginaalit, joita jätämme jäsenvaltioille. Ja tässäpä yhteydessä olen erittäin tyytyväinen niihin suosituksiin, joita esittelijä teki, Gerbrandi. Hänhän sanoi, että usein me vain käytännön, sääntöjen käytännön sovelluksessa näemme, missä porsanreijat oikeasti ovat. Ja me toivomme, ja lainsäädäntöehdotuksessa tullaan tekemään ehdotuksia sen suhteen, että komissiolle voidaan delegoida toimivaltoja, jotka mahdollistavat sen, että komissio voi nopeasti vastata näihin asioihin. Koska kuten sanoin, säännöt ovat monimutkaisia, jäsenvaltiot aivan kuten tilintarkastustuomioistuin meille osoitti, jäsenvaltioilla on joskus omat tulkintansa, näiden sääntöjen soveltamisesta, ja komission täytyy tässä kohtaa paremmin, tarvitsee parempia ja tehokkaampia välineitä kuin rikkomusmenettely, joka kestää jopa kolme ja puoli vuotta, jotta voidaan paikata ne puutteet, joita tulee esiin. Joten tämän viikon keskiviikkona komissio tekee lainsäädäntöehdotuksen, ja jos luette sen tarkkaan, niin tulette näkemään, että moni sellainen asia, jota tilintarkastustuomioistuin suositti ja joka löytyy myös esittelijän suosituksista, tulee näkymään tässä ehdotuksessa. Ja sitten katsotaan, meneekö se riittävän pitkälle vai josko neuvoston parlamentin ja komission keskusteluissa käy ilmi, että vieläkin voidaan parantaa asioita vai ei. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron jäsenille, ensinnäkin Kressille. Merci, je voulais Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta. Tämä on hyvä kertomus ja, ja herra esittelijä on menettävä, että pidän kyllä tuloksista, joita keittiöstä ne tulee. tällä on, on todella sanottava, että tämä on erittäin hyvä, hyvä mietintö. Nyt jatka, jatkan saksaksi. Ich frage mich. Eli kiitos tosiaan. Ähm, kuitenkin kun tämä kertomus koskee suorista maksuista noin kolmannesta, siis 30 miljardia, niin miksi tämä kertomus tuli näin kovin myöhään? Minun mielestäni viisi vuotta liian myöhään. Meidän olisi huomattavasti aiemmin pitänyt saada näitä tietoja, että olisimme voineet puuttua. Tähän kertomukseen liittyy se suuri ongelma tällä hetkellä, että me emme enää voi puuttua asiaan mitenkään. Nyt täytyy vaan sitten jäädä odottamaan parempia aikoja. Niin kuin johtaja Muikka tuossa juuri totesi, niin itse, aina kun olen joutunut parempia aikoja jäämään odottelemaan näin talousarviovalvojana, niin eipä se kovin valoisalta ole sitten näyttänyt. Olemme usein painiskelleet tämän asian suhteen. Tämä jo lähti golfkerhoista ja ikäviä lehdistöjuttuja on saatu lukea jatkuvasti. Eli miksi tämä kertomus saatiin näin myöhään? Eihän nyt enää voida mitään sääntöjä muuttaa. Ei ehditä. Toinen kysymys, mitenkäs tämän tilanteen nyt arvioitte? Eikö tilatukien, niiden perusteluhan on siinä, että Euroopan unioni haluaa kilpailukykyistä maataloutta, mutta jos meillä on noin 10 miljoonaa viljelijää niin, mm, ja 10 miljoonaa tuensaajaa, niin eihän tämä kovin kilpailukykyistä sitten ole. Itse tulen maatalousvaltaiselta alalta. Me olimme Unanissa tuossa heinäkuussa ja näimme, että Unkarissa ja näimme, että kaksi ja puoli hehtaaria on Unkarissa keskimäinen tila koko ja hallitus tuo, meille totesi, että tällaisenaan tilanne halutaan säilyttääkin. Eli minkä näköisiä ohjausmalleja meillä on tilanteen muuttamiseksi? Totesitte, että 60 prosenttia viljelijöistä on yli 55-vuotiaita ja suuri osa jo yli eläkejään ylittäneitä. Eli kyllähän me tiedämme, että vanhen ikääntyminen on suuri ongelma maatalousalalla. Meidän täytyisi saada aikaan parempia mahdollisuuksia nuorille viljelijöille ja paremmat mahdollisuudet vanhemmille viljelijöille poistua taka-alalle arvokkaasti. Tukien erottaminen tuotantomääristä ei automaattisesti merkitse sitä, että vain tämä historiallinen malli olisi ajateltavissa tai mahdollinen. Onko teidän mielestänne toivoa sen suhteen, että aktiivista maanviljelyä voitaisiin tukea sitä kautta, että 30 prosenttia menisi vihertämisen kautta? Voin hyvin kuvitella, miten tällekin järjestelmälle sitten aikoinaan voi käydä. Kiitos. Kiitoksia. En näe muita puheenvuoropyytäjiä, joten annan esittelijälle mahdollisuuden vetää langat yhteen, jos hän niin haluaa tehdä. Sorry, I forgot Mr. Anteeksi, unohdin Odin. Anteeksi. Aivan lyhyesti haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen jäsentä. En ehkä koko kertomuksesta, mutta ainakin sellaisesta toiminnasta, jota ehkä ennakoitu, mutta ovat tärkeitä, koska vuoden 2003 uudistusten tavoitteena oli säilyttää yhteinen maatalouspolitiikka ja toisaalta saattaa se yhteensopivaksi VTO-sääntöjen kanssa. Siellähän pyydettiin, että ei olisi suoria tuotantotukia. Nyt kun olemme pääsemässä loppu neuvotteluissa komission ehdotusten pohjalta, niin uskon, että vaikka tämä kertomus tulee vähän myöhään, niin vielä se ehtii mukaan kentällä odotetaan. Katsomaan, kuinka voitaisiin jälleen ne, eli tuo, tuo, tuotantotuki ei ehkä näin voida tehdä, mutta pitäisi ottaa huomioon kuitenkin maataloustulot, kun kriisit vaikuttavat tuloihin, niin kuin viime vuonna on käynyt tietyillä maataloussektoreilla, e, ei kaikilla, mutta esimerkiksi karjan kasvatusalalla, niin ehkä tuolloin voitaisiin koplata tuloihin eikä liikevaihtoon, mutta joka tapauksessa on, haluaisin kiittää, että olette ottaneet kissan pöydälle. Would the court or the commission comment on what is being said? Haluaisiko tilintarkastustuomioistuimen edustaja kommentoida? Ei näytä siltä. Ei, kyllä hän taitaa haluta kommentoida. Maybe the court would like to... Niin ehkäpä todellakin tilintarkastustuomioistuin haluaa vastata ensin. Olkaa hyvä. Haluatteko sanoa jotain? Ei kyllä puheenjohtaja, ihan lyhyt huomio vain siitä, että miksi näin myöhään. Valitettavasti Tämä on kaikkien tilintarkastustuomioistuimen raporttien erityisluonteeseen kuuluva asia, että ne tulevat aina tapahtuneiden tosiasioiden jälkeen. Ensin täytyy olla jotain, mitä tarkastaa ennen kuin tekee tarkastusraportin. Uusi politiikka määriteltiin vuonna 2003, mutta se ei ole tullut voimaan ennen vuotta 2005. Ja se, mitä olen esittänyt teille, on niiden tarkastusten tulosta, jotka tehtiin vuosien 2006 ja 10 välillä 17 jäsenvaltiossa, joten aika menee aina tällaiseen. Mutta tällaisena lieventävänä asianharnaa sanoisin, että osa tästä tiedosta oli julkaistu yksittäisissä vuosikertomuksissa aiempina vuosina, mutta tietysti ero tähän kertaan verrattuna on se, että olemme voineet nyt kaiken asettaa kontekstiin ja olemme voineet tehdä yksittäisten observaatioiden ja maksujen perusteella johtopäätöksiä sellaisten, joita olemme tutkineet. Mutta valitettavasti, no aina välttämättä, väistämättä me olemme aina hiukan myöhässä, mutta onneksi emme ole liian myöhässä. Eli, komi, eli komissio kyllä voi ottaa, ehti ottaa meidän huomiomme huomioon. Kiitoksia. Ymmärrämme sen, että teidän täytyy ensin tietää faktat ennen kuin voitte niitä kommentoida. Kiitoksia kovasti. Sitten Herr Brandi, haluatteko vetää langat, langat yhteen? Kyllä, kiitos puheenjohtaja Ex Ante Äh, valvonta olisi tietenkin kiinnostava ehdotus tilintarkastustuomioistuimelle. No, me saamme tosiaan keskiviikkona uusia ehdotuksia. Ehkäpä se on osa niitä. No, en tässä nyt enää toista kaikkea, mitä täällä on sanottu. Kyllähän tässä olisi mukava käynnistää keskustelu maatalouspolitiikasta sinänsä, mutta se ei ole tämän valiokunnan tehtävä. Tämä valiokunta tekee oman työnsä ja maatalouskeskustelu maatalouskeskusteluun usein vaikuttavat hyvin paljon tunteet ja politiikka, kun me taas teemme työmme puhtaasti järjen perusteella. Se, että rouva Jegle sanoi, että kahden ja puolen hehtaarin kokoisella tilalla ei ole tulevaisuutta, niin sehän on tietenkin poliittinen valinta eikä niinkään talousarvojen valvontavaliokunnan päätettävissä olevaa asiaa. Minulla olisi maatalouspolitiikan aidoksi muutokseksi kyllä kaiken näköistä mielessäni aika radikaaliakin, mutta me voimme ehkä näistä Greslen kanssa puhua kahden kesken ja sitten kerätä joukot. Joka tapauksessa kysymysmerkit, jotka liittyvät ongelmiin VTOn puitteissa – tässä ollaan tosiaan aikamoisessa kehässä, josta ulospääsyä ei ole näkyvissä. Me haluamme tehdä enemmän ja käyttää rahat todella siellä, missä niitä tarvitaan, mutta tukia ei saa yhdistää tuotantomääriin de facto kuitenkin tuki edelleen periaatteessa on sidoksissa tuotantomäärään, mutta joka tapauksessa me tarvitsemme aivan uuden järjestelmän. Sehän nyt on aivan itsestään selvää, mutta samalla on selvää, että tukea tarvitaan siellä, mihin se kuuluu, eikä vain joihinkin jäsenvaltioihin, jotka tukea mielellään haluavat. Ja jos tilanne jatkuu ennallaan, niin pelkään kovasti, että parin vuoden kuluttua uuteen järjestelmään liittyen saamme aivan vastaavaa erityiskertomuksen tilintarkastustuomioistuimelta ja kuulemme, että rahoja on käytetty todella kummallisesti eh, keinottelun mielessä ja että rahat ovat menneet ihan väärään osoitteeseen. Ehkäpä jonkinnäköinen ex ante arvio voitaisiin tilintarkastustuomioistuimessa tehdä. Kiitoksia kovasti. Nyt me odottelemme komission ehdotuksia ensi keskiviikkona siis, tämän viikon keskiviikkona, ja olisi varmasti hyvä asia, että kun maatalouskomissaari muotoilee omia vastauksiaan komission niin tämä valiokunta tekisi myös omaan lausuntonsa tiettäväksi. Eli ja tietysti toki myös tuo, tilintarkastustuomioistuin on tervetullut antamaan omia neuvojaan ja osviittaansa. Nyt olemme käyneet kohdan neljä esityslistalla läpi ja haluaisin, että menisimme kohtaan viisi. Edelleenkin tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus. Ovatko Euroopan alue kehitysrahastosta osarahoitetut matkailualan hankkeet olleet vaikuttavia? Ensinnäkin Vogan esittelijä saa puheenvuoron. Thank you, Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todeta, että kun olemme lukeneet tilintarkastustuomioistuimen raportin, niin minä voin itse puhua aika lyhyesti. Varmasti kollegat ovat jo lukeneet oman asiakirjani. Kollegat näkevät siitä, että tästä johdanto-osasta, että matkailu on todellakin tärkeä osa, tärkeä palvelutoimiala. Siellä on noin 10 miljoonaa henkilöä työllistettynä kautta Euroopan unionin, ja te voitte todeta myös, että 4,6 miljoonaa euroa EAKR-rahastosta osoitettiin matkailulle vuosien 2006 aikana. Ja koska mit, rahoitus on näinkin mittavaa, niin mielestäni on hyvä että, ja asiallista, että saimme tilintarkastustuomioistuimelta raportin aiheesta. Kollegat huomavat myös, mikä on tämän tarkastuksen sisältö ja tavoite ja mitkä ovat tilintarkastustuomioistuimen havainnot. Ne ovat pitkälti aika hyviä. 73 prosenttia hankkeista osasi matkailua, 58 prosenttia johti välittömien työpaikkojen luomiseen tai säilyttämiseen ja 44 prosenttia näyttävät nyt ihan kestäviltä työpaikoilta. Tietysti tilintarkastustuomioistuimella on tiettyjä huolenaiheitakin ja ne pitävät sisällä muun muassa sen, että monilla alueilla rahoitus ei ollut riippuvainen työpaikkojen työpaikkoihin koskevista ehdoista ja arvioinnin valvonta mutta ei tapahtunut, vaikka jotkut ähm, tavoitteet asetettiinkin. Äh, alussa ja 42 prosenttia ähm, avunsaajista olivat sitä mieltä, että hallintokustannukset vain lisääntyivät. Ja kollegat voivat myös huomata äh, komission vastauksista, että siellä on muun mm. muassa sellaisia kuin, että kohesio kiinnittää huomiota siihen, että kohesiopolitiikkaa toteutetaan yhteisen hallinnon puitteissa ja komissio pyrkii edelleenkin eh, edistämään uusia tavoitteita ja pyrkii ottamaan käyttöön yksityis- yksinkertaistamista ja jatkossa vielä enemmän. Mitä tulee minun omiin eh, suosituksiini täällä mietinnön lopussa, olen iloinen siitä, että monet eh, hankkeet ovat olleet myönteisiä niistä on tullut myönteisiä tuloksia, on onnistuttu työpaikkoja luomaan ja tuen, tuen oso, sanon myös, että työpaikkojen luominen on ehkä kaikkein tärkein tavoite. Jos kohta tähdennä myös sitä, että muitakin, muutkin tavoitteet voisivat Ähm, luoda uusia työpaikkoja matkailun avulla. Esimerkkejä voisivat olla muun muassa se, että vierailijoita tulee tietylle alueelle enemmän, he käyttävät enemmän rahaa ja hotellien ja palveluiden laatu voi parantua ja kaikki tämä on omiaan parantamaan työllisyyttä matkailualalla. Tuen myös tilintarkastustuomioistuimen suostusta siitä, että kaikkea EKRn tukea tulisi valvoa ja kun tukipäätöksiä tehdään, niin tavoitteet tulisi asettaa paremmin kuin aiemmin. Ja sitten tuen myös kaikkia niitä ponnistuksia, joihin tulisi ryhtyä, jotta voitaisiin yksinkertaistaa rahoittamista. Ja aina kun budjetin valvontavaliokunnassa on keskusteltu EAKR-rahoittamisesta, niin olemme todenneet, että yksinkertaistaminen on erittäin tärkeää edunsaajille ja tällä tavalla voidaan edistyä erityisesti seuraavalla äh, rakennerahastokierroksella vuoden 2020 jälkeen. Tämä oli raporttini ja johtopäätöksenä sanoin, sanon että haluan kiittää vielä kertaalleen tilintarkastustuomioistuinta, eri, erityisesti sitä tahoa, joka on laatinut tämän raportin, ja sihteeristöä ja Ferdania myös hänen tärkeästä panoksestani. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Sitten puheenvuoro tilintarkastustuomioistuimen herra Isperillä. German. I'd like to thank you for giving... Kiitos. Kiitos tilaisuudesta osallistua tähän keskusteluun tästä työasiakirjasta, joka liittyy erityiskertomukseen 6.2011. Ovatko Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitut matkailualan hankkeet olleet vaikuttavia? En tässä nyt äh, toista, mitä herra Vuon jo sanoi alustuksessaan. Tämä on siis hänen työasiakirjansa ja hän siinä hyvin kuvailee tätä erityiskertomusta numero kuusi. Se on ensimmäinen tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, joka keskittyy rakenne rahastohankkeisiin kyseessä 2000, 2006 kauden hankkeet 4,6 miljardia euroa. 3,5 prosenttia yhteensä rahoituksesta tällä ohjelmakaudella. Kyse on yhdeksän jäsenvaltion 26 eri ohjelmasta, jotka tarkasteltiin ja haluttiin nähdä, että saavutetaanko tavoitteet Jäsenvaltiot ovat avain roolissa näiden hankkeiden toteuttamisen suhteen. Luonnollisesti kyse on osarahoitetuista hankkeista ja subsidiariteettiperiaate on vallalla, eli jäsenvaltiot saavat valita, valvoa nämä hankkeet, jotka pääsevät mukaan. Ja todella tässä tutkimuksessa oli koko joukko erilaisia hankkeita, jotka rahoitettiin matkailuotsikon alla. Erilaiset matkailuhankkeet, kuten historialliset monumentit tai vesi, vesimatkailu tai kongressikeskukset, leirintäalueet, hotellit ja niin edelleen, niin edelleen, niin edelleen. Siis tämä on hyvin kirjava joukko eri hankkeita ja hankkeet tietenkin liittyvät leimallisesti oman alueensa tarpeisiin. Herra Von totesi, että kaikilla hankkeilla oli jotain myönteistä annettavaa ja näin ollen niitä voidaan pitää menestyksenä. Kuitenkin puutteitakin löytyi ja me teimme omia suosituksiamme, jotta tavoitteisiin päästäisiin entistä paremmin. Ja me pyrimme näin auttamaan näitä hankkeita tulemaan entistä tehokkaammaksi, mitä tulee esimerkiksi työpaikkojen luomiseen ja talouden elvyttämiseen. Näitä hyviä käytänteitä halutaan todella rohkaista ja katsoa, että tämä tuki menisi entistä paremmin perille todella lopullisen oikeaan osoitteeseensa. Olen hyvin iloinen siitä, että herra Vuon tuki meidän päätelmiämme, otti ne omikseen ja olen hyvin iloinen siitä, että todella eh, tämä valiokunta ja Euroopan parlamentti ovat eh, tässä työssä mukana. Eh, Euroopan parlamentti on vastikään päätöslausumaesityksensä liittyen matkailun merkitykseen hyväksynyt ja me tilintarkastustuomioistuimessa keskustelimme todella myös matkailun merkityksestä. Ajatellen omia suosituksiamme ja nyt parlamentin päätöslausuma tietenkin käsittelee matkailua vielä huomattavasti laajemmassa yhteydessä. Matkailu liittyy kaikkeen. Eri talouden alat liittyvät matkailuun, hyödyttävät matkailua, mutta matkailu hyödyttää myös niitä. Ja tietenkin myös työpaikkojen luominen on äärimmäisen tärkeää. Usein kyse on lyhytaikaisista työsuhteista. Todennäköisesti kaikkein tärkeintä meidän tekstissämme E, ja mitä yhteistä sillä on Euroopan parlamentin päätöslauselmaesityksen kanssa, on se, että matkailun roolia kohesiopolitiikassa tulee vahvistaa entisestään ja tulee pyrkiä todella kohdistamaan EU-panos matkailualalle entistäkin kohdistetummin. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten komissio, saatte puheenvuoron. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja kiitoksia myös Vaanille hänen mietinnöstään ja myös tilintarkastustuomioistuille, joka on tehnyt tämän suoritustarkastuksen tai performanssitarkastukseen. Olemme siitä kiitollisia ja olemme myös tyytyväisiä tarkastuksen löydöksiin, jonka mukaan EAKRn tuki matkailusektorille on kaiken kaikkiaan tehoavaa. Olemme tyytyväisiä suosituksiin, joiden mukaan meidän täytyy entuudestaan parantaa tavoitteiden asettamista ja kannuksia matkailulle, ja tämähän pätee kyllä varmasti koko kohesiopolitiikassa. Ja juuri tähän suuntaan mekin haluamme mennä jatkossa, kuten näette siitä lainsäädäntöehdotuksesta, jonka komissio viime viikolla julkaisi. Haluamme keskittyä tuloksiin, se on meidän ehdotustemme ytimessä. Ja tämän pitäisi todella myös näkyä hankkeiden tasolla. Aivan kuten Voon sanoi, niin nimenomaan hallintoviranomaisten tehtävä on valita EAKRn tukihankkeet, mutta ne tulokset, joita yksilöidään, niiden tulisi myös näkyä niissä valintakriteereissä, joiden perusteella hankkeita valitaan, joten olemme yhtä mieltä tässä, tästä. Ja meidän mielestämme on tärkeää palata myös politiikan tavoitteisiin niin, että voimme ähm, arvioida niiden tehoavuutta. Tietysti tehoavuutta voidaan arvioida myös ilman selkeitä tavoitteita, mutta on helpompaa, jos tavoitteet on asetettu jo lähtökohtaisesti. Kun tuetaan matkailusektoria, niin haluaisimme todeta, että EHKR ei kohdenna varoja sinään suoraan turismisektorille. Me, meillä on tällainen in, integroitu aluekehitysstrategia, joka tietyissä tapauksissa ottaa huomioon myös matkailun. Matkailu otetaan eri alueilla mukaan, mutta se riippuu aina alueiden tavoitteista, joita haluavat täyttää. Joten me investoimme enemmän arviointia, me rohkaisemme jäsenvaltioita arvioimaan, tekemään enemmän arvioita, jotka keskittyvät näiden interventioiden vaikutuksiin. Mutta haluaisimme nähdä myös sen, miten EAKRn tuki matkailulle ähm, on äh, vuorovaikutuksessa muiden toimien kanssa – ja me olemme tietoisia tarpeesta yksinkertaistaa vielä entuudestaankin EAKR-tukien saatavuutta. Tulevassa ehdotuksessamme tulette näkemään sen, että pyrimme yksinkertaistamaan myös edunsaajien taakkaa. Valitettavasti Mm, hallintoviranomaisilta emme ole saaneet niin paljon panosta tähän yksinkertaistamiseen, mutta kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että edunsaajat voivat hyötyä yksinkertaistamisesta pikemmin kuin ne, jotka hallinnoivat varoja. Joten johtopäätös haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta raportista. Olemme tyytyväisiä siitä ja olemme tyytyväisiä myös Voon suosituksiin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Kresle, saatte puheenvuoron. Der Bericht ist schon sehr Tämä kertomus on hyvin kiinnostava meille useimmille. Matkailu on hyvin tärkeää. Joka ikinen pormestari haluaisi rahoitusta ainakin sataan eri hankkeeseensa. Ja niin kuin olemme nyt nähneet tilastoista, niin vaikutukset, tämän tuen vaikutukset ovat hyvin laajat. Eli nyt kyse onkin sitten sitä, että mitä haluamme. En minäkään välttämättä näe tätä eurooppalaista lisäarvoa, paitsi että on mukavaa eurooppalaisena käydä eri maissa ja käydä sitten mukavissa hotelleissa. Itse huomasin, että Sloveniassa erässä paikassa, jossa oli jo neljä viiden tähden luksushotellia, niin käynnisteltiin jo viidennen rakennushanketta ja tarvittiin tukea mutta kyllä meidän täytyisi katsoa, että miten meidän rahoja me oikein käytetään. Eikö näitä rahoja voitaisi käyttää hiukan tehokkaamminkin? Me kaikki tiedämme, minkälaista on, kun ihmiset tulevat luoksemme ja heillä on kovasti toivomuksia. Ja tietenkin on aina mukava kuulla, kun on äm, hyviä tuloksia. Ja luonnollisesti katsoisin, että tätä asiaa voitaisiin kyllä hoitaa hiukan toisin kuin tähän asti. Euh, Minäkin haluaisin onnitella tilitarkastustuomioistuinta näistä päätelmistä. Tiedän, onko nämä kaikki kertomukset välitetty kaikille jäsenille, mutta ne ovat hyvin hyödyllisiä, kun käydään poliittisia neuvotteluja koskien tulevaa, tulevia rahoitusnäkymiä. Näemme hyvin, kuinka tämä rakennerahastojen ripottelu ympärinsä on nyt tullut tietysti loppuun. Olisi varmasti katsottava, olisiko näitä rahastoja jotenkin eurooppalaistettava niin, että meillä olisi eurooppalaista matkailupolitiikkaa aivan parlamentin päätöslauselman mukaisesti. Meillä on se onni, että olemme maailman tärkein matkailukohde. Olisi varmaan hyvä vahvistaa tätä tilannetta sen sijaan, että tehdään mikroinvestointeja. Tässä kertomuksessa olen aika ällistynyt siitä, että neljäs osa Argentista on sitä mieltä, että ilmankin tukea he olisivat joka tapauksessa tämän hankkeensa vieneet loppuun. Tämän on annettava syytä pohtia sitä, kuinka tehokkaasti käytetään julkisia varoja julkisen politiikan suuntaamiseksi eurooppalaista lisäarvosta olen yhtä mieltä ja yksinkertaisemisesta myöskin todellakin. Haluaisin onnitella esittelijäämme ja käyttää hyväkseni puheenvuoroja ja onnitellaakseni Walesia rugbyn maailmanmestaruuskilpailussa menestymisessä. Rouva Holmeier. No niin, kun nyt lento vihdoinkin saapui, niin ehdin paikalle juuri tähän matkailuun liittyvän keskusteluun. Kyllä matkailuhankkeet varmaankin ovat yksi kaikkein menestyksekkäimmistä hankkeista. Kun katsoo monia muita ohjelmia, niin toivoisin, että ne toimisivat läheskään yhtä hyvin kuin matkailuhankkeet. Ja tietenkin äh, rahoituksessa tulee aina olemaan ongelmia, mutta minulla olisi yksi lisäkysymys. Äh, kaikki eivät siis vastanneet kaikki hankkeen toteuttajat, mutta eh, kyllä minä nyt olisin eh, olettanut, että kaikki olisivat eh, vastanneet kyselyyn. Onko jotain syytä sille, että nämä edunsaajat eivät vastanneet? Kun nyt tukea saavat, niin luulisi, että vastaavat. Ja onko ryhdytty jonkinnäköisiin toimiin, ryhtyykö siis tilintarkastustuomioistuin jonkinnäköisiin toimiin. Ja kun tilintarkastustuomioistuin nyt oli antanut suosituksensa siitä, että nämä tällaiset äh, muut vaikutukset, lisävaikutukset, äh, joita äh, hankkeiden tulee saada aikaan ollakseen tukikelpoisia, niin minä kysyisin, että voiko tätä jotenkin ennalta nähdä, voiko tätä jotenkin ennakoida, että hankkeet voivat käynnistyä vain siinä tapauksessa, että ne osarahoitetaan vai ää, perutaanko tässä sitten tämän vuoksi jotain muita hankkeita. Eli kyllä jotain myönteistä vaikutusta luonnollisesti niillä aina on. Ja kun luin tämän erityiskertomuksen, niin toki siinä kriittisiäkin kohtia on, mutta olen oikeastaan yllättynyt, mukavalla tavalla yllättynyt sitä, että asiat sujuvat näinkin hyvin. Yksi kysymys, viimeinen kysymys kuitenkin vielä. Kun kaikki toimii aika hyvin, niin eikö olisi hyvä, jos ne voitaisiin toteuttaa suurilta osin jäsenvaltioiden vastuulla. Itälä. Yes, thank you, Chairman. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää tästä hyvästä mietinnöstä. Vain yksi kysymys. Sivulla kuusi. Sanotaan kohdassa kaksi, että 4623 miljoonaa on käytetty tänä aikana näihin investoihin, investointeihin, jotka on kohdennettu matkailuun. Eli tämä on suuri määrä rahaa. Ja sanotaan, että nämä hankkeet ovat saavuttaneet noin 75 prosentin työpaikkojen luonnin, ja sivulla 19 sanotaan, että ne ovat myös luoneet 2520 suoraa työpaikkaa. Joten onko tämä raha todellakin mennyt oikeisiin paikkoihin vai olenko ymmärtänyt vähän väärin, että kuinka monta työpaikkaa näillä rahoilla, näillä suurilla rahasummilla luotiin? Kiitoksia. Haluaisitko esittelijä tässä vaiheessa sanoa jotain? Aha. Annan puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimelle ihan ensin. I'd like to thank, uh, Haluaisin. Haluaisin kiittää kiinnostuksestanne, joka kohdistui tähän erityiskertomukseemme. Halusimme korostaa juuri tätä eurooppalaista lisäarvoa näissä hankkeissa. Ja löydöksemme ja suosituksemme jotka tästä löytyvät suosituksemme esimerkiksi korostavat ajatusta ajatellen komission arviointia seuraavaa kautta silmällä pitäen. To uh, undertake evaluation of... Niin uh, arviointi tästä alasta ja sitä, miten kustannustehokkaasti voidaan päästä tavoitteisiin ja näin kohdistaa nämä varat entistä paremmin. Tämä hankeluettelo voisi olla kriittinen, mutta älkää unohtako, että me lähestymme näitä erityiskertomuksia tarkastamalla hankkeita, jotka on toteutettu jäsenvaltioissa. Ja todella nämä ovat esimerkkihankkeita, jotka tässä nyt on nostettu esiin. Ja haluaisin todeta, että meillä oli todella yli 200 hanketta, näiden tässä koejoukossa ja näistä 200 hankkeesta sitten tilintarkastustuomioistuin sai vastauksia kysymyksiinsä. 98,2 prosenttia vastasi kysymyksiin ja kyllä tästä todella voi perustellut päätelmät tehdä. Only four beneficiaries, one four Vain neljä edunsaajaa ei vastannut meidän, näistä 200 ei vastannut meidän kyselymme. Oh. I'd like to add Haluaisin vielä lisätä ja se, että yhdistetään meidän löydöksemme ja suosituksemme tästä erityiskertomuksesta Euroopan parlamentin päätöslauselmaan, koska tämä päätöslauselma antoi laajemman kuvan siitä, mitä matkailu Euroopassa, Euroopan unionille merkitsee. Tämä asiakirja, meidän asiakirjamme ja teidän asiakirjanne, työasiakirjanne, voisi olla hyvä lähtökohta komissiolle kun komissio katsoo seuraavaa kehystä ja seuraavaa ohjelmakautta ja valmistelee sitä? Understanding of this question. About, uh... Työllisyydestä sitten. Paljon rahaa on käytetty 2000-2006 näihin toimiin ja vain 2520 työpaikkaa saatiin luotua. Mutta tämä ei mielestäni ole mitenkään olennainen indikaattori, koska ajatuksena ei ollut ennen kaikkea työpaikkojen luominen. Ajatuksena oli se, että saataisiin käsitys siitä, mitä matkailu tällä kaudella merkitsee ja miten, millä toimin tätä matkailua voitaisiin parantaa koska se on hyvin merkittävä toimiala. Keskusteluissamme tilintarkastustuomioistuimessa ja tätä erityiskertomusta valmisteltaessa ja se hyväksyttäessä päätelmämme oli se, että kovin myönteistä johtopäätöstä ei voi tehdä juuri työllisyyden kohdalla, mitä tulee uusien työpaikkojen luomiseen Euroopan unionissa tätä kautta, kun todella rahaa on käytetty hyvin paljon, niin tämä on siis yksi löydös muiden joukossa. Average uh, employment. Ja todella ty- työllisyyspolitiikka sinänsä on hyvin tärkeä politiikan ala erikseen näistä tuloksista. We are a bit short of time. Niin, eh, keskitytään vain, koska meillä ei ole kovin paljon aikaa. Jos teillä on jotain aivan erityisiä vastauksia jäsenten kysymyksiin, niin voitteko tiiviisti vastata, koska kuudelta meillä alkaa toinen kokous ja me olemme jo ylittäneet tämän ajan. Ja haluaisin vielä antaa puheenvuoron komissiolle. Eli jos teillä on jotain se, tarkkoja vastauksia, niin se sopii, mutta älkää liikaa kierrelkö Karko. I think it's necessary to... Varmaankin olisi hyödyllistä antaa joitain lisätietoja vielä you have my team. Ja mitä näihin yksityiskohtiin tulee, niin voisimme lähettää teille sitten vielä lisää tietoa. Niin, ehkä voitte kirjallisestikin lähettää näitä vastauksia. Sitten komissio, olkaa hyvä. Uh, niin, puhun lyhyesti. Täytyy sanoa, että komissiossa me olimme sitä mieltä, että tarkastuksen tulokset antoivat aika hyviä myönteisiä tuloksia matkailun suhteen. Ja näiden hankkeiden vaikutukset ovat sellaisia, että oikeastaan tulokset olivat korkeampia kuin mitä olimme otaksuneet muilta investoinneilta. Eli tällaista kuollutta painoa tuli vähemmän kuin muista tutkimuksista ja muilta sektoreilta, joten olemme tyytyväisiä tähän. Kuitenkin uskomme, että aluepolitiikassa on ehkä liikaa tyhjää ja liikaa tällaista tilkkutäkkimäistä lähestymistapaa. Resursseja on käytetty turhaankin, joten me suositamme tulevaisuutta silmällä pitäen, että tämä tulos, tuloksiin keskittyminen on jatkossakin pinnalla tarvitaan selkeitä tavoitteita, jotka halutaan saavuttaa, ja, nämä, ja rahoitus tulisi ohjata nimenomaan niihin toimiin, jotka, joiden avulla sitten tavoitteet ja tulokset voitaisiin toteuttaa. Tällä tavalla saataisiin parempaa tulosta jatkossa. Mitä tulee siihen, että halutaan enemmän näyttöä matkailun tukemiseen teho, tehoavuudesta, niin se metodologia, arviointimetodologia, jota me käytämme, niin Mm, se perustuu siihen, että vertailemme tuettujen hankkeiden tuloksia niiden hankkeiden tuloksiin, joita ei ole tuettu. Tämä voisi päteä myös matkailun alalla siis, mutta niin, se täytyy aina ottaa tilanteeseen. Yhtä mallia ei voida käyttää koko Euroopan unionissa, joten me olemme hiukan vastahakoisia sen suosituksen suhteen, että meidän tulisi tehdä kaikki arviointi. Kyllä minun mielestäni jäsenvaltioiden ja alueidenkin täytyy kantaa vastuuta siitä, kuinka tehoavasti ne ovat varoja käyttäneet. Ja sitten ne suorat työpaikat. Älkää unohtako, että tässä on kyse otoksesta – ei koko niiden hankkeiden kirjoista, jota on tuettu. Ehkäpä työpaikkojen, työpaikkatulokset voisivat olla paljon korkeammat ja myös epäsuorien työpaikkojen mm, tulokset voisivat olla paremmat. Ja ei välttämättä aina ole työpaikkatavoite. Tavoite voi myös olla se, että tulee enemmän vierailijoita alueelle ja silloin ne bisnekset ja ne toimet elpyvät, jotka välillisesti hyötyvät matkailijoiden lukumäärästä. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen sana esittelijälle. I'll, I'll be concise if not, uh, if not uh, crisp. Kiitoksia. Voin yrittää puhua lyhyesti. Holmeier kysyi, miksi jotkut eivät vastanneet tähän kyselyyn. Ehkäpä he olivat lomalla matkailemassa jossain päin Eurooppaa. Ehkäpä se oli syynä tähän. Kreslia, Holmeier ja Odi kysyivät tästä lisä, lisäarvosta ja Odi aivan oikein totesi, että e, jotkut vastaajat totesivat, että no niin, e, tämä hanke olisi jatkunut ilman Euroopan rahoitustakin. Mutta kyse on kuitenkin lisäarvosta ja kyllä meidän täytyy muistaa, että EU 2020 ja kohesiopolitiikan tavoitteena on työpaikkojen ja kasvun luominen Euroopan unionissa ja tästä tutkimuksesta voimme nähdä, että ainakin matkailualalla EU-rahoitus näin tekee. Kyllä matkailualalla työpaikkoja saatiin luotua, joten kyllä minä tuen sitä, että rakennerahastovaroja jatkossakin käytetään matkailualan elävöittämiseksi. Ja minä tuen näitä tilintarkastustuomioistuimen suosituksia. Kiitän teitä vielä kollegat keskustelusta tänään iltapäivällä ja toivon, että voimme käyttää tätä mietintöä ja tätä erityiskertomusta eh, jatkossa, kun keskustelemme näistä asioista ja myönnämme vastuuvapauden. Selvä, kiitoksia. Nyt tämäkin kohta esityslistassa on saatu käsitellyksi. Jatkamme huomenna kello yhdeksän täsmälleen. Kiitoksia kovasti.